Dear colleagues, please, may I ask you to take seat. Puheeni, äh, hyvää huomenta kollegat. Aloitamme kokouksemme. Ensin hyväksytään esityslista. Se on hyväksytty, kiitoksia. Toiseksi minulla on ilmoituksia. Ensinnäkin, kuten te tiedätte, tänään on hirvittävien terroristi-iskujen vuosipäivä Brysselissä. Puhemies Tajani on kutsunut jäsenet ja jäsenet kello kymmeneksi täysin ulkopuolelle muistamaan iskujen uhreja. Pankaa merkille, että me keskeytämme silloin valiokuntakokouksemme jo 9.55 tasaan kymmeneksi minuuttia. Ja sitten viisi yli kymmenen jatkamme sitten eilisestä koordinaattorin kokouksesta suositukset mahdollinen mietinnöstä sovittiin, kirjoitetaan kirje, jossa pyydetään, että kaikki vuosi kertomukset otetaan kiintiön ulkopuolelta ja ryhmän pitää jättää ehdotuksensa sitä ehdotuksesta sihteeristölle 24 maaliskuuta 12 mennessä sitten toimintasuunnitelman rahoituspalveluista pidetään. Se on ensimmäisen listalla. Sitten annetaan valtuudet kansalliselle kilpailuviranomaisille, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja täyttää pankkiunionista ja mietintö vielä ECRlle sitten ALDE kiertopolitiikan mukana myös on kiinnostunut tästä ensi vuonna sitten vuosikertomus uudesta kilpailupolitiikasta ALDelle EKTn vuosikertomus sd ryhmälle budjetti 2018 puheenjohtajistolle sitten Euroopan omien varojärjestelmän uudistaminen SD-ryhmälle säännöt, yleiset periaatteet koskien valvontamekanismeja jäsenvaltiossa koskien komission täytäntöpanovaltoja puheenjohtajistolle työvaliokunnalle sitten täytäntöpanotoimet BRIPS-tuotteista päätettiin äänestää niissä 27. maaliskuussa tarkistuksia voitaan 23. maaliskuuta mennessä. Sitten sovittiin, että luottoluokituksiin, luottoluokituslaitoksen keskityttäisiin toukokuussa sitten talouden, talouden ohjaus, avoin koordinaatio koordinointi Italian keskuspankin johtajan kanssa pidetään 11. huhtikuuta kello 17. Sitten ohjelmaluonnos julkista kulmista koskien sitten neuvoston ja komission täytäntöönpano koskee maakohtaisia suosituksia samana päivänä, kun esitellään uusia 30 toukokuuta sitten vielä lopuksi kaksi Ekon jäsentä, Mato ja Morel, osallistuvat vetomusverkostoon, joka pe- perustetaan. Sitten voimme siirtyä ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, kohta neljä. Erittäin tärkeä kuuleminen keskusvastapuolien elvytyskriisin ratkaisu on hyvä, että tämä järjestetään, koska olemme yhteislainsäätäjän emirasetuksessa ja näin parlamentti totesi rahoituskriisin jälkeen, kuinka tärkeä rooli keskusvastapuolella on riskinhallintarakenteessa ajatellen koko rahoitussektoria ja tämän tuloksena meidän panoksemme on, olemme antaneet niille enemmän tehtäviä ja tiukempia vaatimuksia asetan niihin kuin aikaisemmin täytäntöönpano vuodesta 2015 koskien lakissa äh, sanoista selvitysvastuuta, näin niistä on tullut vieläkin tärkeämpiä järjestelmän kannalta. Toisaalta EMIR on asettanut vahvan pohjan päivittäiselle valvonnalle ja riskinhallinnalle keskusvastapuolessa toisaalta. Äh, direktiivi äh, varmistaa uusien pankkien ja investointiyritysten toimintamahdollisuudet, jotka ovat jäseniä keskusvastapuolisessa sitten. Sokkien vaikutukset voivat työntää keskusvastapuolet jopa kriisinratkaisutoimintaan. Sitä ei voida sulkea täysin pois ja tällaisessa skenaariossa panokset ovat todella korkealle ja kriisin tä- kriisiä täytyy huolella käsitellä keskusvastapuolessa tai kriisinratkaisuviranomaisten toimesta. Tässä mielessä olemme tyytyväisiä komission ehdotuksesta vuodelta 2016 ja sitä on valmisteltu sen jälkeen, kun parlamentti hyväksyi oman päätöslauselmansa 2013 ja esitti uudestaan pyynnön kriisinratkaisupuitteista keskusvastapuolelle omassa päätöslauselmassaan jossa rakennettiin pääomamarkkinoinnista nyt. Ehdotuksessa on erilaisia välineitä, kannustimia estää kriisejä ja tarttua niihin sitten tehokkaasti, jos, jos niitä sattuisi kuitenkin tapahtumaan. Tähän liittyy myös se hyöty, että tarkastellaan keskustelun tasoa kansainvälisellä tasolla. FSB, finanssimarkkinoiden vakaudenvalvontaryhmä ja IOSKA, PER ja elvytyspuolella ovat aktiiviset toimet viime vuosina ja jatku, ja edelleenkin toimivat aktiivisesti. Olemme iloisia, että voimme keskustella tästä aiheesta ja saamme asiantuntijavieraita kertomaan tästä kritisen tärkeästä monimutkaisesta kysymyksestä. Olen aivan erityisen iloinen siitä, että saamme Elke König, kriisin mm, ratkaisun neuvoston puheenjohtaja samoin. Hän on osallistunut tähän, näihin keskusteluun kansainvälisellä tasolla sitten Steven Major, Euroopan viranomaisesta on mukana. Sitten täällä on myös sidosryhmiä esillä, jotka esittävät eri kantoja ja yhteislainsäätäjinä meidän täytyy yrittää sovittaa keskusvastapuolien intressi samoin määritysosapuolten intressit, asiakkaiden intressit yhteen ilman, että ketään rankaistaan esimerkiksi selitysprosessissa. Ja tätä varten seuraavassa paneelissa on mukana kolme puhujaa, jotka edustavat keskusvastapuolta, Erik Müller, toimitusjohtaja Erik Lieringistä, Saksan pörssiin sitten Terence McCormick, joka on riskihallinnon ja BNP Bari Pasta, sitten Eileen Kieli, johtaja, joka on vastuussa BlackRockin riskianalyysitoiminnasta. Kiitän teitä kaikkia tänne tulosta. Puhujilla on noin 7-8 minuuttia johdantojaan varten ja jokaisen istunnon jälkeen seuraa keskustelu valiokunnan jäsenten kanssa. Jäsenillä on kolme minuuttia esittää kysymyksiä ja sitten asiantuntijoilla korkeintaan kolme minuuttia vastauksiin myös loppupuheenvuoroihin. Sitten puhe, kuulemisen lopussa Wim K. Swinburg ja Schweitzer saavat puheenvuoron yhteisesittelijänä. Sitten alkaa tämä ensimmäinen paneeli. Tervetuloa, Elke König. Mr. Chairman, honorable members. Kiitoksia parlamentin jäsenet. Kiitän teitä, että olette kutsuneet minut tähän tärkeään kuulemiseen tärkeänä päivänä Brysselille ja Euroopalle. Ensin haluaisin selittää miksi puhutaan keskusvastapuolesta ja sitten jatkan hiukan siitä, mitä puheenjohtaja äsken sanoi. Keskusvastapuolet ovat kulmakivi kriisin jälkeisessä uudistuksessa, mitä tulee OTC-johdannaismarkkinoihin. Ne vähentävät riskiä rahoitusjärjestelmässä, aivan erityisesti eh, yhteen toimivuutta suurien pankkien välillä, mutta samanaikaisesti ja tämä on mukava kuva. Äh, niiden pitää olla vahvoja elimiä, siksi niillä pitää olla terke, ter, terve riskinhallinta, stressitestaukset ja ESMA tekee jo paljon työtä näissä asioissa ja tähän kuuluu myös mikä on aikaisemmin puuttunut, kriisinratkaisu ja elvytysjärjestelyt keskusvastapuolelle. Kriisinratkaisun neuvosto edustaa suurimpia pankkeja Euroopassa ja sen kannattaa todellakin kehittää tervettä kriisinratkaisupuitteistoa keskusvastapuolen kohdalla, koska erityisesti suurimmat pankit meidän valvonnassamme ovat äh, selvitysosapuolia näissä keskusvastapuolissa eikä kyse ole vain Euroopasta ja euroalueesta, vaan muuallakin, ja siksi ne on niihin saattaa koskea keskusvastapuoleen osuvat riskit myös. Jos keskusvastapuoli kaatuisi tai todennäköisesti näin kävisi, se varmasti vaikuttaisi myös selvitysosapuoliin ja sama koskee toisinpäin, koska keskusvastapuolen iso kaattuminen todennäköisesti osoittaa sitä, että yksi tai useampi määritysosapuoli on myös maksukyvytön. Tämän takia seuraamme valppaasti Euroopan komission tekemää työtä tässä asiassa ja olemme osallistuneet, niin kuin jo mainitin, aktiivisesti mukana finanssimarkkinoiden vakaudenvalvontaryhmän työryhmässä koskien keskusvastapuolien kriisinratkaisua. Sitten lopulliset ohjeet, joita on kehitetty komiteassa, jota minä johdan FSBssä. Se todennäköisesti julkaistaan ennen G20-huippukokousta heinäkuussa. Nyt sitten kuitenkin, miksi täällä olemme tänään? Komission ehdotuskeskus vastapuolien elvytyksestä ja kriisiratkaisuksesta julkaistiin viime vuoden marraskuussa ja se on pitkälti kansainvälisen suuntauksen mukainen. Me olemme tyytyväisiä sekä ehdotukseen että, ja siihen seikkaan, että kri- pankkien kriisiratkaisuviranomaiset osallistuvat jäseninä CCPn kriisinratkaisukollegioon ja ovat tarkkailijoina, tämä pitää kuitenkin vielä perustaa, he kuuluvat myös EAVMn kriisiratkaisukomiteaan. Mielestäni on todella tärkeää, että on vuorovaikutusta kaikkien viranomaisten välistä koordinoidaan ja me arvostamme kovasti ei vain selkeyttä ehdotuksessa, ja ei ole kyse vain niistä viranomaisista, joiden pitäisi kuulla tähän kriisiratkaisukollegioon, mutta se on myös hyvä, että on selkeä ajatus sitovasta välitystoimintaista, jos ollaan erimielisiä kollegiossa. Ja vielä lisäisin, kansainvälisesti on selkeä sitoumus muodostaa, muodostaa kriisin hallintaryhmä suurimmille keskusvastapuolille, mutta mikään ei ole niin hyvä, etteikö sitä vielä voisi parantaa, joten on kolme aluetta kuitenkin, joissa tarvitaan ehkä lisää käsittelyä täällä valiokunnassakin. Ensimmäinen alue, johon kiinnittäisin huomiota, on määritysosapuolien kohtelu Jos yksi määrätysosapuoli kaatuisi, olisi maksukyvytön, se voisi synnyttää koko keskusvastapuolen kaatumisen. Ja silloin aivan erityisesti täytyy ottaa huomioon, että kun yritetään ratkaista tai elvyttää keskusvastapuoli taas pystyn, niin voi, tappiota ei voida antaa Määrätysosapuolissa niillä itsellä on vaikeuksia tai ovat jo täysin stressitilanteessa. Kriisin ratkaisu CCPden kohdalla, tämä pitää aina muistaa, se ei ole vain uusi New Big to Fail-ongelma, vaan se osoittaa, että yhteen liittyvyys on siirtynyt pankkien välisestä aiheesta keskusvastapuoliaiheeksi ja ongelma, niin kuin sanoin, syntyy aivan erityisesti pankin kriisiratkaisua ei voida onnistuneesti toteuttaa esimerkiksi johtuen eh, siitä, että puuttuu riittävästi bailin, puuttuu riittäviä beilin välineitä maksukyvyttömyys keskusvastapuolen kohdalla liittyy myös pankkien onnistuneeseen kriisinratkaisuun. Meidän pitää pohtia tätä saman asian eri puolina ja tämän takia tässä me olemme onnistuneet kansainvälisesti, mutta voin olla aika itsepäinen tässä asiassa. Ehkä voitaisiin antaa poikkeuslupa joillekin velvoitteille selvitysosapuolille, jotka ovat jo maksukyvytysjärjestelyssä. Ne voitaisiin ottaa huomioon ehkä. Ne eivät joudu ottamaan kantaakseen lisäpositioita, jos määrätysosapuoli on jo selvitystilassa, tai, tai käteisvaatimuksia, kun pyritään kantamaan vastuita siis jäsenen jotka ovat jo maksukyvyttömyysjärjestelyssä. Ei ole mitään ihmekeinoa saada tappioita häviämään, joten siksi muiden määritysosapuolien pitää ottaa isompi osa vastuusta tai tappioista tai vieläkin moni kysymys. Nämä tappiot pitää jakaa määritysosapuolten kesken epäsuorasti, koska sitten Toinen asia, jonka ottaisin esille, tämä on hyvin vaiha, vanha aihe ja vaikea aihe. Nimittäin, miten joudutaan kriisin ratkaisuun joustavuus? Joustavuutta tarvitaan tässä kriisinratkaisussa, jos syntyisi tällainen seuraus kuin keskusvastapuolen kriisinratkaisu. Sen pitäisi tapahtua ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä tarkoittaa sitä minun kannaltani katsottuna, että kriisinratkaisun pitäisi tapahtua ennen kuin äh, keskusvastapuolen niin sanottu waterfall-prosessi lähtee liikkeelle ja silloin kun on vielä tarpeeksi resursseja varmistaa hallittu kriisinratkaisu ja kriisiviranomaisten mahdollisuus täytäntöönpanna toimia. Tämä on aivan erityisen relevanttia, kun näitä keskusvastapuolet on, niillä on vähäinen pääomapuskurit eivätkä ne pysty kantamaan li- kovinkaan suuria tappioita, jotka johtuvat muista kuin maksukyvyttömyydestä. Sitten viimeinen kolmas alue, jossa tarvitaan lisäharkintaa, koskee keinoja, joita yhteislainsäätäjillä on. Miten voidaan harmonisoida keskusvastapuolipuitteita EU-ssa? Niin kuin jo sanoin, niin on selvää, että keskusvastapuolet ovat todella liittyneitä toistensa toimintaan ja liittyvät myös pankkeihin pitkälti. CCP-valvonnan harmonisointi, joka kattaa elvytyksen ja kriisiratkaisun EU-ssa, se voidaan hoitaa eri keinoin. Yksi ajatus on, että toistetaan pankkiunionin lähestymistapa, että on yksi ainoa valvoja, yksi ainoa kriisinratkaisuviranomainen pankkiunionin keskusvastapuolelle, kun pidetään mielessä se, että keskusvastapuolet ovat edustettuna vain joissakin jäsenvaltioissa, mutta suoraan sanottuna meidän pyrkimyksemme pitäisi ennen kaikkea, meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea sen, että varmistetaan se, että ehdotuksen sisältö todellakin varmistaa rahoitusvakauden ja kuka tässä sen tekee, se on kakkosena, joten haluaisin vain mainita tämän tässä yhteydessä. Kiitän teitä teidän huomiostanne. Pyydän anteeksi, että puhuin hiukan liian pitkään ja vastaan mielelläni kysymyksiin jälkeenpäin. Now. Kiitoksia sitten Steven Major. Thank you, uh, Roberto, for giving me the... Kiitos Roberto, että sain puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja, arvon uh, Euroopan parlamentin jäsen, että haluaisin ensin uh, sanoa, että Tämä päivä on surullinen päivä Brysselille, Belgialle ja Euroopalle. Haluan kiittää teidän valiokuntaanne siitä, että te järjestitte tämän erittäin tärkeän kuulemisen keskusvastapuolelle ja määritysosapuolelle. Ja olen erittäin mielelläni täällä kertomassa näkemyksiä niin siitä, miten ESMassa on koettu tämä suhteessa keskusvastapuoliin. Aloitan ihan yleisistä huomioista, kuten te tiedätte. Keskusvastapuolien osaaminen Euroopassa ja koko maailmassa on parantunut nopeasti sen jälkeen, kun täytäntöön pantiin G20-sitoumukset. Ja keskusvastapuolien tarkoitus oli estää systeemisiä riskejä. Ja kuten ensimmäisessä eh, EUn laajuisessa stressitestissä, jonka ESMA teki viime vuonna, CCP ovat hyvin lähelle, eh, lähellä eh, yhteydessä myös määritysosapuoliin. Ja sen vuoksi CCP kykenivät estämään markkinashokkeja systeemisellä tasolla. CCPn vahvuus on erittäin tärkeä vakaudelle. ESMA on systemaattisesti halunnut vahvistaa CCPiden vahvuutta. Ja meillä on koko joukko toimenpiteitä, lausuntoja, opaskirjoja sekä aktiivisesti osallistumalla keskusvastapuolten valvontaneuvostoihin. EU-laajuisissa stressitesteissä me olemme olleet laatimassa stressitestejä CCPille ja parannamme metodologista puitteistoamme koko ajan. Lopuksi haluaisin myös mainita, että olemme myös äh, olleet äh, tarkistelemassa äh, CCPitä yksittäisesti, kun kehitellään niiden riskimalleja. Ja tämä on ollut menestystarina ottaen huomioon Euroopan integraation ja sen, että on käytetty finanssisektorilla sääntöjä, ne on täytäntöönpantu ja sen lisäksi niihin täytyy saada tällainen elvytyspuitteisto niin, että CCP kykenevät toimimaan markkinoiden mukaisesti myös vaikeissa tilanteissa. Sen vuoksi pidän komission lainsäädäntöehdotusta hyvänä, koska siinä ehdotetaan erittäin järkevää ehdotusta CCPiden elpymiselle ja kriisin Tähän liittyy myös pankkien kriisiratkaisudirektiivi sekä CPMn ja FSBn finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän antamat ohjeet. Se avainrooli, mikä ESMalla on lainsäätäjänä, lainsäädännön toimeenpanijana, voin vahvistaa teille, että ESMA on valmis ryhtymään niihin tehtäviin, mitkä sille tässä ehdotuksessa on määritelty. En kuitenkaan ole samaa mieltä tämän ehdotuksen äh, johtopäätöksistä sillä, että tällä ei olisi mitään vaikutuksia äh, resursseihin. Ottaen huomioon nämä riskit, niin meillä ei pitäisi olla liian vähän resursseja, kun täytäntöön panemme tätä tärkeää lainsäädäntöä. Haluaisin nyt palata kolmeen avainasiaan. Ensinnäkin kriisinratkaisuvälineet, elvytys ja äh, tämän prosessin hallinta kolmessa, kolmessa asiassa. Ensinnäkin me puhumme äh, elpymisen äh, välineistä niin, että meillä on kattava ja hyvä suunnitelma CCPn ja viranomaisten valvonnassa. Ja tässä ehdotuksessa otetaan mukaan myös äh, varhaiset interventiomahdollisuudet. Ja minusta tässä voitaisiin olla hyötyä siitä, että meillä olisi yksityiskohtaisempi, teknisempi äh, ohjeisto EUn sisällä ja että meillä olisi myös äh, kolmansien maiden CCPille tällainen tietty mittatikku. Sen lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi säätelystandardeja. Toisekseen haluaisin puhua näistä kriisiratkaisuvälineistä. On erittäin tärkeää ymmärtää, että kun tässä samalla äh, on äh, jossain määrin äh, yhtäläisyyksiä pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin kanssa, niin täytyy huomioida kuitenkin finanssimarkkinoiden rakenteet, kuten esimerkiksi CCP, ovat hyvin erilaisia kuin pankit ja investointiyritykset. Ja sen vuoksi kehottaisin teitä miettimään jokaista kriisinratkaisuvälinettä tässä erityisessä kontekstissa ja huolehtimaan siitä, että ne sopivat EMEAn puitteistoon. Haluaisin myös painottaa, että että mahdollisimman laaja kriisinratkaisuvälineistö antaisi kriisinratkaisuviranomaisille myös tarvittavaa joustavuutta, jotka liittyvät myös markkinoiden olosuhteisiin. Ja sitten kolmas tärkeä asia tässä ehdotuksessa nimittäin kriisinratkaisuprosessin hallinta ja valvonta. CCP toimivat rajat ylittävästi ja yhteistyö ja koordinointi viranomaisten kesken täytyy olla taattu koko ajan. Ja se, että saataisiin aikaan ihanteellinen valvontaprosessi, jossa olisi mahdollisimman paljon kriisin ratkaisu ja elvytysviranomaisia, niin haluaisin tässä kuitenkin viitata Esman kokemuksiin näistä kollegioista, jotka työskentelevät samalla tavoin. Esma ei ole koskaan pyydetty käynnistämään mitään tällaista välitys elintä. Tämä vaatisi kaksi kolmasosan enemmistön kollegion jäsenistä, että ne haluaisivat tukea että sitä ajatusta, että ESMA toimisi sovittelijana tai välittäjänä, ja tämä on ollut hyvin harvinaista. Tällainen kollegio versus CCP-kollegio, tässä olisi todella vaikea saada tällaista enemmistöä. Ja varsinkin ne öö, määritysosapuolten osallisuus pitäisi myös varmistaa tässä kriisinratkaisuratkaisussa. Äh, ehkäpä muistatte tämän, kun te neuvottelette komission ehdotuksesta ja nimenomaan tästä välineestä. Eli jokainen jäsen voi ottaa yhteyttä ESMAan äh, tehtyjen tai ehdotettujen päätösten käsittelemiseksi. Lopuksi haluaisin vielä vahvistaa sitä, miten tärkeää on, että me toimimme johdonmukaisesti kansainvälisten standardien kanssa ja luotan siihen, että eh, Euroopan eh, lainsäädäntö CCPstä ja määritysosapuolista eh, huomioi kaikki, mitä kentältä tulee ja kansainvälisesti tulee, esimerkiksi FSBstä. Olen kuullut, että aikataulu olisi niin, että tämä saataisiin vietyä päätökseen kesän aikana ja olisi hyvä saada vahvistus tästä aikataulusta. Lopuksi haluaisin vielä vahvistaa teille, että ESMA on sitoutunut äh, ylläpitämään ja vahvistamaan vakautta finanssimarkkinoille ja olemme valmiita antamaan operationaalista tukea ja neuvoja niin, että tästä tulee varsinainen menestys. Kiitokset. Thank you. Now uh, we... Kiitos. Ja nyt sitten voimme ryhtyä käymään keskustelua. Ensin äh, esittäjä Jakob von Weizsäcker, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos näistä hyvistä alustuksista. Esittäisin kolme kysymystä. Ensinnäkin säätelyä kollegio lähestymistavasta, kun puhutaan CCP-valvonnasta ja siitä, mitä tässä nyt on ehdotettu elvytys- ja kriisiratkaisuksi. Tässä viitattiinkin jo siihen, että järjestelyt yleensä ottaen hyvin aikoina ainakin toimivat melko hyvin, mutta hankaluuksia saattaa syntyä ja siksihän pankkiunionikin perustettiin, varsinkin silloin kun ajat ovat huonommat luottamuskysymykset saattavat tulla kuvaan mukaan, eh, taakanjakokysymykset niin ikään, kuka mistäkin maksaa, jos tällaisen tilanteeseen joudutaan. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin seuraava. Ongelman luonne, hän on sellainen, toivottavasti kukaan täällä meistä paikalla olevista ei e, kohtaa sellaista hetkeä, jolloin ollaan todellisessa e, e, hankaluus- ja riskitilanteessa, kriisitilanteessa, mutta jos vaikeita aikoja on tulossa, niin tulee katsoa, miten menetellä ja olisiko oikea ratkaisumalli juuri yhtenäinen valvontaelin teidän mielestänne. Ja sitten toisen kysymyksen, herkkä kysymys näin kuin loppupuolella, mutta se liittyy aiheeseen, joka tässä mainittiinkin, eli Brexit-asia. Ja kysyisinkin, onko mahdollista, että nykyiset ehdotukset olemassa oleva ENIR-asetus ja sitten elvytyssuunnitelmaehdotus. Onko mahdollista, että lisähaasteita syntyy Brexitin myötä? Koska mahdollisesti eh, eh, mahdolliset suuretkin keskusvastapuolet, jotka toimivat eh, myöskin oman toimivalta-alueemme ulkopuolella, oikeudenkäyttöalueemme ulkopuolella, saattaa aiheuttaa yllättäviä tilanteita ja olisiko mahdollista ajatella hieman vankempaa kolmansiin maihin kohdistuvaa järjestelyä vai voitaisiinko ajatella Yhdysvaltojen tyyppistä menettelyä, eli mentäisiin hieman pidemmälle näissä ekstraterritoriaalisuusvaatimuksissa. Ja sitten kolmas kysymykseni Könikin suuntaan ehkä, milloin käynnistyisi menettely joka ei ole enää elvytystä, vaan kriisin ratkaisua, koska tässä puhutaan kuitenkin kahdesta eri asiasta. tietysti sanotaan, että on erittäin tärkeää, että niin kuin päädytään Waterfall-tilanteeseen, tulee tilanteet eh, hoitaa, mutta järjestelyn tulee olla niin luotettava, että se varmistaa sen, että ei jouduta liian aikaisessa vaiheessa kriisinratkaisumenettelyihin, mutta toisaalta, että niihin ei myöskään mennä sitten liian myöhään. Oh, ah, we, do single. Okay, okay, Kysymyksiä tässä ensin, mutta olkaa hyvä. Aika paljon. First of all, like to thank kysymyksen varmasti tulee. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Königiä hyvästä työstä paneeliin liittyen. Tehtävä ei suinkaan ole ollut helppo, kun sääntelyviranomaiset yhdessä pyrkivät samaan aikaan päätöksiä. Siihen mekin täällä pyrimme, kun haluamme saada kaikki jäsenet saman kannan taakse. Kovasti kuitenkin olette tässä ponnistellut. On myöskin hyvä, että nyt globaalisti töihin on tartuttu ja tältä pohjalta asioihin on ryhtynyt myöskin komissio. Ja sitten e, yhtenä esittelijänä katsoisin, että meidän tulee ymmärtää, kuinka hyvää työtä teknisellä tasolla on tehty, ja siksi teknisiin kysymyksiin ei ehkä kannata ehdottaa liikaa muutoksia vaan sellaisiin, joihin mekin voimme vaikuttaa. Ja esittäisin Rova Könikille seuraavan kysymyksen koska tässä pitkälti toolbox lähestymistapa kauppaan on kiinnitetty huomiota, niin mitä mieltä olette? Jotkut ehdotetut välineet, ovatko ne ehkä sellaisten että sopivat non-default-tilanteeseen kuin default-tilanteeseen? Ja sitten kun ajatellaan maksukyvyttömyystilannetta, sen suhteen minua kiinnostaisi kuulla, mitä mieltä olette tämä kannustin rakenne, voiko se toimia tehokkaasti näissä tietyissä tilanteissa liittyen myöskin määritysosapuoliin. Entäpä sitten korvauskompensaatiomekanismit? Tähän varmasti palataan vielä seuraavan keskustelukierroksen yhteydessä, koska totta kai korvauksia toivotaan. Mutta ehkä jo tässä vaiheessa voitte hieman kommentoida tätä ja missä vaiheessa voitaisiin ajatella, että tällaiset korvausmenettelut voisivat tulla kuvan mukaan. Sitten herra Major tässäkin toolbox lähestymistavan liittyvä kysymys kriisinratkaisukehyksessä. Eh, kakkosvaiheessa ei ole siihen liittyen kovinkaan paljon esiteltyä, kun koordinoidaan näitä menettelyjä eh, EU-laajuisesti ja toisaalta pidetään mielessä erot eh, näiden 17 eh, olemassa olevan CCPn välillä, niin onko mahdollista mennä ja miten pitkälle harmonisoinnissa? Ja toisaalta, olisiko valvonta, seuranta, suhtautumistapanne samansuuntainen silloin, kun puhutaan näistä pienemmistä yksiköistä kuin puhuttaessa näistä suurista? Very much. Hybner, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä johdannoista. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että tässä on kyseessä suuri puuttuva linkki sääntelykehyksessä. Riskit, jotka liittyvät rahoitusjärjestelmään ja Samoin tässä meidän täytyy ottaa huomioon tämä keskinäinen riippuvuus, yhteydet muihin lainsäädäntökokonaisuuksiin joita on jo laadittu. Ja toisaalta olen myös sitä mieltä, että tämä on tilaisuus ajatella uudella tavalla asioita. Tietty, uus, tiettyjä kysymyksiä. Meillä on kysymyksiä, jotka nyt esittäisin. Ensinnäkin tämä rajapinta pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ja tämä keskusvastapuolien kriisinratkaisujärjestely. Ja Rova König, te otitte esille ohjeistuksen, joita FSB ehkä kesän mennessä, kesällä antaa. Odotamme nyt näitä suuntaviivoja. Ehkä pitä, pitäisiköhän odottaa näitä ohjeita ennen kuin alamme vakavissamme työn keskusvastapuolien kriisiratkaisuudesta. Voisitteko kommentoida tätä, mutta sitten tarkempi kysymys liittyy siihen seikkaan, että on tällainen periaate, FSBssä, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä, että syrjintää ei saa tapahtua, mitä tulee keskusvasta puolen pääsyyn pankkien kriisiratkaisuun. Meillä tämä kysymys on tullut jo direktiivin yhteydessä. Miten näette tämän, toimiiko tämä riittävästi mahdollisten, mahdollisen globaalipankkikriisin yhteydessä? Voisitteko kommentoida tätä? Sitten toinen asia, ymmärtääkseni, se liittyy myös FSBn tulevaan ohjeistukseen. Se liittyy tiedonjakoon koskien eri e, viranomaisten ja yksikön välillä. Jos katsotaan komission ehdotusta, siellä ei ole mitään selkeää suorasanaista tästä kysymyksestä. Pitäisikö teidän mielestänne olla säädöksiä tiedonvaihdosta? Onko se sitten keskusvasta keskusvastapuolien, pankkien ja niiden kriisin selitysviranomaisten välillä. Sitten herra Majorille. Meillä on kaksi kriisinratkaisukomitea. Direktiivin kohdalla käsitellään pankkien elvytystä ja kriisinratkaisu. sitten ESMA on omansa. Onko mitään hyötyä siitä, että olisi yhteinen pankkiviranomaisen ja ESMAn välinen komitea. Sitten toinen kysymys teille koskee teidän sitoumustanne, kun puhutte näistä välineistä koskien Äh, alkupääoman arvonleikkauksesta. Te olette nähneet tämän alkumarginaalin arvon laskemisesta ei voida sulkea välttämättä pois näiden välineiden joukosta, mutta voitaisiinko sitä vakavissaan pohtia sen jälkeen, kun kaikkia muita välineitä on kä- käytetty. Tämä ei siis ole komission ehdotus, mutta mielestäni FSB on sen sitäkin pohtinut. Ja kysymykseni teille, onko keskustelu todellakin päättynyt alkumarginaalin alaskirjauksesta tässä yhteydessä? Vai pidättekö kiinni tästä näkemyksestä? Ja jos näin on, niin minkälaisia turvatakeita esittäisitte, mitä voitaisiin käyttää? Kiitokset. Pitä, pyydän pitämään kiinni kolmesta minuutista. Sitten Koora, ole hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos sekä Rova Königille että herra Majorille teidän esityksistänne. Haluaisin jatkaa hieman tätä kysymystä, jonka Case Finburn esitti tästä, näistä välineistä, välinepaketista, koska tässä on aina kysymys joustavuudesta ja nopeudesta. Me olemme varmaankin samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla tässä välineistössä oikeat välineet, mutta jos me teemme sen liian tarkkaan, eh, niin ehkäpä me päädymme tällaisiin eh, IKEA kokoamisohjeisiin, että lopuksi jos sitä noudattaa, niin aina joku osa puuttuu tai jokin menee väärin. Ja sitten eh, kaikki meneekin pieleen. Joten eh, Millä tavalla me voimme varmistaa sen, että meillä on tarpeeksi joustavuutta, koska yleensä me keskitymme riskeihin, jotka me jo tiedämme, mutta näinä päivinä, kyberhyökkäysten päivinä, me tarvitsemme todennäköisesti todellakin paljon tätä nopeutta, jos elvytyksessä ei ole aikaa ja meidän täytyy siirtyä välittömästi viimeiseen vaiheeseen. Miten me voimme varmistaa, ja tämä liittyy Erma Joorin huomioihin valvonnasta, hallinnasta, miten me voimme valita, että kaikki nämä hallinta- ja valvontasäännöt, joita me teemme, että niissä kuitenkin on joustovaraa nopeisiin toimiin, koska sitä me tarvitsemme eniten, joten täytyy olla tilaa tehdä arviointeja ja, ja muuttaa toimintatapoja ja toimia nopeasti. Kiitos. Eh, Esittäisin mm, yhden peruskysymyksen. Nythän ollaan alkuvaiheessa. Meillä ei ole vielä ihan selvää näkemystä tämän ongelman laajuudesta. Mutta haluaisimme hieman lisätietoa seuraavista kysymyksistä. Ensinnäkin Euroopan unionin ymmärrysapuolesta puhuttaessa, minkä tyyppisestä järjestelmäriskistä voi olla kyse, jos esimerkiksi puhutaan rekisteröityneistä osapuolista ja miten sitten on menetelty aikaisemmin. Onko ongelmia, hankaluuksia ilmennyt, onko oltu tilanteessa, jossa oli systeemisen riskin vaara. Tästä haluaisimme hieman lisää taustatietoja. Sillä varsinaista ikuvaikutusta, vipuvaikutusta tässä ei ole ja konkurssitilanteessa tappioita syntyisi, mutta haluaisin hieman tästä eh, valvonnan ja seurannan tilasta lisätietoa. Kiitos. Sitten muihin puheenvuoroihin. Ehkä Elkönig voi tässä vaiheessa vastata. No yksi kysymys vielä, ja kysymyksen jälkeen pieni tauko, koska eh, kello 10 meidän tulee olla täysistuntosalin puitella ja sitten jatketaan. Shadow qui allait intervenir, Kiitoksia, luulen, että varjastajat todellakin voisivat osallistua. Kiitän näistä kahdesta johdannosta. Näin päästään asian ytimeen tässä tärkeässä komission ehdotuksessa kolme kysymystä. Ensimmäisen tavallaan jo Case Winburn osittain, osittain esitti Ehkä tämä on pikemminkin herra Majorille tarkoitettu. Siis kun ajatellaan näitä haasteita, kun parlamentti tekee työtään ehdotuksen kohdalla, niin pitäisikö siis vähentää kansallisten valvojien leväperäisyyttä tavallaan harmonisaation suhteen, ja jos näin on, mitä reittejä meidän pitäisi tutkia. Sitten toinen kysymys. Arvostelitte kovasti sitä, miten kollegiot toimivat. Ja sanoitte, että mitä tulee näiden keskusvastapuoleen kriisinratkaisuun, se olisi vieläkin vaikeampaa, mutta ette kuitenkaan puhunut siitä, minkälaisen mallin te haluaisitte, joten minkälaisen kollegiohallintamallin haluaisitte. Sitten Tietenkin tähän kaikkeen liittyy Brexit-kysymys. Lea Vaitse kerrotti sen esille, mutta haluaisin, että vielä selittäisitte, miten te näette sitten sen, mitä EU27 pitäisi tehdä. Tiedän, tämä ei välttämättä ole toimivaltuutena, mutta kuitenkin olette merkittävä tarkkailija, mitä tulee rahoitusjärjestelmän vakausriskeihin. Miten valvontaviranomaisten pitäisi ottaa huomioon järjestelmäriskit, jotka äh, kuuluvat keskusvastapuolille? Voitaisiinko kuvitella lähestymistapaa, jonka pohjalta voitaisiin tehdä ero markkinapaikan ja keskusvastapuoli puolien rekisteröintipaikan välillä ja euromääräisen selvityksen osalta. Tässä minun kolme pientä kysymystäni. Thank you. So. Kiitos. Tässä tulikin aikamoinen määrä vaikeitakin kysymyksiä. Ja kohta voitte vastata. Nyt kuitenkin keskeytämme kokouksen hetkeksi. Jatkamme jälleen viisi yli kymmenen. Eli hiljainen hetki vietetään täysistuntosalin ulkopuolella. Dear colleagues, please, may I ask you to... Kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Varapuheenjohtaja, yhteisesittelijä. No niin, paljon hyviä kysymyksiä. Elke König, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tuli monia kysymyksiä. Ehkä lähden kysymyksestä, johon suhtaudun hiukan eri tavalla kuin Steven kollegion lähestymistapa. Kaikkeen pitää muistaa nyt, että tässä puhutaan keskusvastapuolen kaatumisesta, joka kiistatta, koska mehän ajattelemme maksukyvyttömyysskenaariota. Väistämättä se tarkoittaa silloin sitä, että yksi tai useampi määritysosapuoli myös on maksukyvyttön, se voidaan helposti kääntää isoimmat pankit meidän toiminta-alueellamme. Ja kollegiota mielestäni tarvitaan, koska täytyy olla yhdessä valvoja, kriisinratkaisuviranomainen, koskien määritysosapuolta ja keskusvastapuolta ja tätä kautta sitten yritetään löytää oikea hyvä ratkaisu hyvinä aikoina, kun suunnitellaan asioita ja huonona aikoina sitten, kun asia konkretisoituu. Mutta tietenkin täytyy myös keskustella, joka ei johda loputtomiin kiistelyyn, vaan tarvitaan vahva käynnistys, sovittelu ja riippumaton sovittelija tässä myös tarvitaan. Ja ehkä vielä lisäisin, koska Steven sanoi, että ei koskaan ole menty sovitteluun tai välitykseen. Olemme olleet toiminnassa vasta yhden vuoden ja olemme olleet jo näissä selvittelykysymyksissä. Samoin Eva on ollut mukana kriisinratkaisuunnittelun laatimisessa, joten kyllä tässä tarvitaan vahvat käynnistimet myös. Sitten hyppään Brexitin yli hetkeksi sitä nyt ehkä kevyesti argumentin. Meillä on kansainvälisiä keskusvastapuolia Euroopan sisällä ja ulkopuolella. Ja todennäköisesti yksi vahvimmista argumenteista on se, että pitää varmistaa, että keskusvastapuolet, jotka tietenkin kilpailevat keskenään, kilpailevat samantasoisten turva, turva lausekkeiden pohjalta ja sitten ristikkäin tunnustetaan järjestelmät niin, että ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, ettei pysty hallitsemaan omaa aluettaan. Ja on hyvä, että on oma vahva keskusvastapuoli omalla alueella. Mikä voisi sitten käynnistää kriisin ratkaisuun asettamisen? Tässä on varmasti äh, voimattaisilla asian, josta olemme monta kertaa ennenkin puhuttu. Kriisinratkaisuviranomaisen tarvitaan joustavuutta, samanaikaisesti. Kyse on selvästikin asiasta kohdasta, kun siirrytään kriisinratkaisuvaiheeseen, silloin syvällisesti käydään kiaskäiseksi omaisuusoikeuksien eri osapuolten kohdalla, joten vaihtoehtona on maksukyvyttömyys ja tässä pitää pitää mielessä periaatteessa, että mikään velkojalle huonommassa asemassa kuin kriisinratkaisutilanteessa olisi, joten me keskustelimme tästä pitkälti FSBssä ja tämä moni näistä asioista todellakin näkyy heijastuneena myös komission ehdotuksessa. Kyse on enemmän indikaattoreista kuin tällaista mistään pakkopaidasta. Joten keskusvasta puoli, joka todennäköisesti joutuu maksukyvyttömyyteen, tietysti ei pysty suorittamaan kriittisiä tehtäviä, ei pysty palauttamaan elinkelpoisuuttaan ja ensimmäinen äh, huutokauppa vaikka epäonnistui, kuinka paljon sitten jää jäljelle seuraavia huutokauppoja varten. Tämä johtaa myös kysymykseen välineistä, jotka pitää ottaa käyttöön ja mehän kaikki tunnustamme, että keskusvastapuoli ei ole mikään pankki. Keskusvastapuoli on jotakin aivan erityistä. Voitaisiin ehkä helpostikin sanoa, että keskusvastapuoli on suuri tietokone, joka pitää pitää käynnissä hoitamassa bisnestä, mä, hoitamassa määritysbisnestä selvitystoimintaa. Ja kun ajatellaan, että monia välineitä myydään, jos myydään täysin epäkaatunut CCP, ei kovinkaan todennäköistä, Joten kaikkein todennäköisin skenaario on kriisiratkaisun kannalta se, että yritetään palauttaa kannattavuus, elinkelpoisuus, jotta se täyttää tämän matchbook-vaatimuksen. Ja pitäisi jakaa tappiot ihmiset kyllä voitot ottavat mielellään kannattavaksi, mutta ei tappioita. Tämä koskee siis määrätysosapuolia tai jopa laajempaa järjestelyä. Mitä tarvitaan kriisiratkaisuviranomaisena? Tarvitaan juuri näitä välineitä, jotka kaikki kuuluvat näihin keskusvastapuolien elvytysvälineistöön ja sääntöihin. Kriisiratkaisuviranomaisen täytyy tehdä päätöksiä. Kriisiratkaisuviranomaisen silloin kun vielä jotakin voidaan tehdä, niin silloin pitää toimia. Tämä johtaa myös sitten kysymykseen korvauksista. FSB tahallaan ei ole vielä päättänyt, tai harjoitus ei ole vielä päättänyt, ja nyt käytän sanaa MREL-vaatimuksesta tai T-lakista, silloin ihmisten verenpaine yleensä nousee, mutta me emme siis tiedä, tiedä tätä, tunne tätä tarpeeksi. Tämä liittyy tähän keskinäiseen riippuvuuteen eri määritysosapuolien ja keskusvastapuolien välillä, niiden pitää tämä päättää. Ja voitaisiin sanoa, koska tämä, onko tämä todellakin tällainen seuraus, mutta jos jaetaan tappioita, niin silloin pitää pitää antaa jotakin omistusoikeuksia, jotta voidaan ehkä että muut kuin maksukyvyttömät määrätysosapuolet voisivat jotenkin saada tappiossa korvattua myöhemmin. Se olisi yksi vaihtoehto. En halua arvostella näitä välineitä. Tämä, tässä tärkeä aihe on, että tar- saadaan tarvittavaa joustavuutta ja löydetään nämä vaihtoehdot, jotta tämä toimii siinä epätodennäköisessä tapahtumassa että sijoituksen jouduttaisiin. Ja sitten onko kyseessä todellakin järjestelmäriski, onko meillä aikaisempaa ja kokemuksia ei, mutta mm, johdannaismaksuhäiriöt kyllä liittyvät keskeisesti kaikkeen ja meidän pitäisi pikemminkin miettiä, mitä voisi tapahtua, jos joku näistä vastaavasta kaatuu. Me kaikki toivomme, että tällaista ei koskaan tapahdu tietenkään. En ole varma, että kävin kaiken läpi, mutta täällä nyt valo vilkkuu kovasti, joten lopetan. Steven Major. Steven Major, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos jäsenten kysymyksistä. Pyrin tässä nyt vastaamaan Kysyttiin ensinnäkin joustavuuden ja suhteellisuuden soveltamista ja toisaalta sitten nopeuteen liittyviä seikkoja ja sitä, miten tässä kriisiratkaisuehdotuksessa nämä on huomioitu. Kannattaa ymmärtää, että tässä todellakin pyritään suhteelliseen ja joustavan ratkaisumalliin, mutta toisaalta ähm, johdannaisten hoitaminen on asia, jossa kilpailu on tärkeä asia ja standarditkin vaihtelevat sen mukaan, missä kauppaa käydään. Ja tärkeää on eh, mahdollista nopea menettely ja suhteellisuus, mutta toisaalta ei saa myöskään syntyä tilannetta, jossa mielivaltaisesti on mahdollista menetellä riippuen siitä, missä milloinkin toimitaan. Ja kuten jo alustuksessani totesin, tärkeää olisi antaa paremmat ohjeet siitä, miten näitä eh, elvytysvälineitä on tarkoitettu käyttää. Ja kannattaa myöskin tarkastella sitä, kuinka alentaa kynnystä, käynnistää välitysmenettelyt tarvittaessa. Sillä eh, meillä on kokemusta yhdestä tapauksesta eh, vuoden kuluttua toivottavasti päästään sitten tilaan, jossa yhtään tapausta ei ole. Eli tässä todellakin kynnys tuntuu olevan korkea ja päätöksenteko on pitkällistä. Monia päätöksiä viime vuosina on tehty, eh, mutta joskus on jouduttu tekemään päätökset yhdessä vuorokaudessa ja todellakin tekniset asiantuntijat tämän tietävät. On tärkeää saada aikaan sopiva tasapaino näiden asioiden välillä, ettei synny kilpailutilannetta, että kuitenkin toimitaan suhteellisesti ja siksi ajattelimme, että tarvitaan parempaa ohjeistusta ja toisaalta sitten eh, menettelyjen käynnistämiskynnystä on syytä alentaa lentää. Sitten tarvitaanko yhteistä valvontatahoa ja miten tämä sitten liittyy kollegioon, onko mekanismi tällöin riittävän vahva. Itse katsoisin ja nyt tarkastelen asiaa eh, tekniikan kannalta teknokraakin kannalta katsoisin, että tällainen keskitetty valvontaelin on varsin vahva ja sitäkin vahvempi, mitä enemmän sitä keskitettäisiin. Toisaalta tietysti tämä kollegiometodi, se on kuitenkin vahvempi kuin mikä aikaisemmin oli käytössä. Ja katsoisin, että tässä pitkälti on kuitenkin kyse poliittisesta käytöksestä, ei niinkään teknokraattista sellaisesta jälkimmäisen kannalta katsottuna tietysti pidetään tätä keskitettyä menettelyä varsin vahvana. Ja kun tarkastellaan kolmea tärkeää aspektia, ensinnäkin näitä keskeisen valvonnan kysymystä, niin tässä nimenomaan yhteentoimivuus ja konnektiivisuus on tärkeä asia eri tahojen välillä. Ja tässä sääntelykilpailu tulee helposti kuvaan mukaan. Ja sitten skilled economies kannattaa huomioida tässä yhteydessä myöskin, jos Brexitin jälkeen eh, tilanne on sellainen, että EU on noin 13 CCPtä ja näistä eh, useampaa valvoo vain yksi viranomainen ja silloin sen osaamiseen tulee panostaa, jotta valvonta mahdollistuu. Ja meillä on jo yksi tapaus, jossa pyydettiin toiminnan delegointia ESMAlle. Brexit-kysymyksestä sitten asia liittyy läheisesti keskusteluun, jota käydään ja on käyty kolmansien maiden menettelyistä EU-lainsäädännön mukaisesti. Ekvivalenssimekanismi tarjoaa jonkin verran mahdollisuuksia valvoa ja seurata myöskin kolmansien maiden tahoja. Ja toimintaa kolmansissa maissa, eli mahdollisuudet tietojen saamiseksi ovat rajalliset, kun puhutaan kolmansissa maissa toimivista keskusvastapuolista. Ja niin kuin jo aikaisemmin esiin toimme, kannattaa varmasti miettiä sitä, tarvitaanko paremmat mekanismit, jotta todellakin saadaan jonkinlainen varmistus sille, että kolmansien viranomaiset huomioivat ne riskit, joita keskusvastapuolet saattavat aiheuttaa myöskin EU-alueelle. Muodollisesti tällaista vaatimusta ei ole, kun puhutaan kolmannen maan toimijasta ja viranomaisesti, eli kuinka sen tulee huomioida vaikutukset eu alueella esimerkiksi. Ja sitten resoluutiokomiteat ja ESMA. Näihin liittyen, niin kuin jo totesinkin, mm, kriisinratkaisu poikkeaa kovasti siitä, miten esimerkiksi kriisinratkaisu hoidetaan pankkien osalta. Omistajuussuhteet ovat erilaiset ja omistusosapuolet ovat eri. Kun pankeista puhutaan, voi olla varsin hankala saada luotettavaa tietoa esimerkiksi varojen tilanteesta, mitä tämä ei aiheuta niin paljon ongelmia silloin, kun keskusvastapuolista puhutaan. Eli erilliset komiteat varmasti ovat järkevä esitys. Toisaalta ehdotus sisältää jo paljonkin järjestelyä sen suhteen, miten EBN ja ESMAn välinen tietojenvaihto mahdollistuu ja myös toteutuu. Ja sitten Hekatin ja nämä marginaalit ehdotuksessa todetaan, että tällainen eh, eh, eh, variaation marginaali, arvonleikkaus olisi mahdollinen, mutta ei alkumarginaalin osalta. Itse katsoimme, että alkumarginaalikin tulisi huomioida sillä, jos pyritään siihen, että otetaan mahdollisimman paljon välineitä mukaan tähän välineistöön, niin se olisi hyvä. Toisaalta johdonmukaisuus, argumentti kansainvälisesti tarkastellen on tässä myöskin olennainen ja ymmärrämme hyvin sen, miksi komissio ei halunnut kuitenkaan tältä pohjalta tätä mekanismia määritellä. Kun sitten puhutaan keskusvastapuolten järjestelmä riskistä. On ymmärrettävä, että ne ovat hyvinkin eh, vastustuskykyisiä ja niiden on toimittava eh, jo hyvin tiukoissa puitteissa ja eh, vakuuksia on kyllä esimerkiksi silloin, kun joudutaan vastaamaan vastapuolten tarpeisiin ja sitten stressitestit vietin läpi viime vuonna ja niiden pohjalta tulimme siihen lopputulemaan, että nykyisellään keskusvastapuolet ovat varsin vankalla pohjalla. Olemme tarkastelleet myöskin eh, vastapuolen eh, feilä-tilanteen eh, mahdollista toteutumista ja siitä aiheutuvia seuraamuksia. Kiitos. Second. Kiitokset. Nyt voimme mennä eteenpäin kuulemistilaisuuden kakkososioon. Ja ensin puheenvuoron saa Case Wimburn. Olkaa hyvä. Here to my first vice chair. Kiitos. He usually sits the other side. Äh, kiitos. Äh, minä jatkan nyt äh, puheenjohtajana tässä osiossa. Mitä tulee nyt tähän aikatauluun? Seuraava esityslistan kohta on jo kello 11 ja minä käytän itse lopuksi vain hyvin vähän aikaa, eli minä ainakin leikkaan omasta ajastani. Joten jatketaan tällä 5-6 minuuttia, jos vain käy, eikä, eikä niin pitkänä. Sillä tavalla meille jää hieman enemmän aikaa kysymyksille. Joten pyytäisin myös varjoesittelijöitä ja muita esittelijöitä, että kaksi minuuttia kysymyksiin ja ja sitten jokainen panelisti saa aikaa vastata ennen kello 11, kun ohjelma jatkuu seuraavalla kuulemisella. Joten ensin eh, Erik Müller Eurex Clearingista, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijöitä eh, Swinburnia ja von Weizsäckeria kutsusta tänne ja kiitos myöskin tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tämä on kunnia itselleni ja myöskin Eurex Clearingille, jota täällä eh, edustan. Ennen kuin nyt lähden tarkastelemaan lainsäädäntöehdotusta, eh, ottaisin mielellään muutaman askelen taaksepäin ja muistuttelisin mielin hieman siitä, miksi täällä nyt asiassa keskustelemme. Kymmenisen vuotta sitten suurin mm, talouskriisi vuoden 1929 jälkeen käynnistyi Euroopassa. Ja varmasti uskaltaa sanoa, että ollaan ikään kuin tultu takaisin äh, rauhallisemmille vesille ja siksi näitä syitä kannattaa hieman käydä läpi. Ähm, finanssikriisi mm, vuonna 2008 johti äh, taantumaan, lähes äh, suurimman taantumaan vuosisataan ja huomattaviin työpaikkojen menetyksiin ja eh, voidaan katsoa, että finanssisektorin akkumuloitunut eh, tuki tänä eh, kriisin jälkeisenä aikana nousi 8 prosenttiin välillä 2008-2014 ja on erittäin tärkeää katsoa, äh, miten koordinoidusti puututaan kriisin syihin. Ja asia oli esillä äh, G20-huippukokouksessa Pittsburghissa vuonna 2009, mutta päätökset, niitä ei voida nähdä pelkästään kriisiä hallinnoivina kysymyksinä, vaan on erittäin tärkeää pyrkiä toimimaan siten, että vältytään tulevilta vastaavilta näin suurilta kriiseiltä ja ennaltaehkäistään, jos mahdollista, se, että joudutaan käyttämään julkisia varoja ja veronkäyttöjen varoja näihin vastatoimiin. Katson, että on tärkeää vahvistaa eh, ja kiinnittää huomiota pankkien eh, toimintakykyyn ja laatuun ja terveyteen. Ja tarvitaan myöskin sääntelyä vahvistetusta standardoitujen OTC-johdannaissopimusten sääntelystä siirrytään toisen tyyppisiin menettelyihin. Finanssikriisi myöskin osoitti sen, eh, mitä saattaa syntyä siitä, jos talous ei toimi aloude, riittävän avoimesti. Oli syntynyt eh, riippumattomia yksiköitä ja oli erittäin hankalaa sääntelijöille ja osallistujille ymmärtää, minkä tyyppisistä ja laajuisista riskitasoista kulloinkin oli kyse. Ja näin syntyi uhka, todellinen uhka talouden vakaudelle. Jos halutaan avoimuutta, tehokkuutta ja eh, johdannaismarkkinoiden integroituneisuutta vahvistaa, eh, on tärkeää huomioida hieman uudenlaiset pelisäännöt. Ensinnäkin velvoite käydä kauppaa avoimemmilla vaihtosopimuksilla tai sähköisillä kauppafoorumeilla ja toisena velvoitteena, mitä tulee selvitysmenettelyihin keskusvastapuolen kautta. Kuten tiedätte, näiden käyttö tekee CCPstä myyjälle ostajan ja ostajasta myyjän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun käy käydään kauppaa, vain muutamat toimijat, eh, jotka ovat sitten neutraaleja ja eh, riippumattomia, ovat tällainen ikään kuin eh, avainyhtymäkohta näissä tärkeissä transaktioissa ja mahdollistavat myöskin riskin nettoutuksen ja näin ollen toiminta, järjestelmän toiminta tehostuu. Jos halutaan kommentoin myöskin seikkoja, jotka tässä jo aikaisemmissa puheenvuoroissa tulivat esille. Eli kannustin rakenne on hoidettava hyvin ja katsottava, miten toimitaan, jos veronmaksajien varoja käytetään. On erittäin tärkeää, että julkisia varoja ei nostettaisiin esiin komission ehdotuksessa. Tämä esityshän mahdollistaa nykyisellään julkisen pelotilanteen, jos e, osapuolet eivät voi taata e, kriittisen palvelun jatkamista e, sen mukaisesti, mihin itse ne ovat sitoutuneet, on mahdollista saada kannustus, että se ei, eivät aktiivisesti pyrkisi elvytykseen, vaan tällöin mentäisiin kriisiratkaisumenettelyyn, ja tämä saattaisi johtaa moral moral hazard-tilanteeseen ja näiden prosessien käynnistymiseen. Ja sitten toiseksi, ja logiikka on tässäkin sama, viittaan siihen, mikä riski saattaa syntyä, jos kompensaatiolauseke otetaan mukaan lainsäädäntöehdotukseen, jos eh, jäsen katsoo palvelun jatkuvuutta, niin hyötynä jatkuvuuteen liittyen eh, on eh, monia seikkoja, niin miksi silloin tällaiseen kompensaatiomenettelyyn tulee mennä, jos kompensoidaan eh, osapuolten tappiot, jos osapuoli on aikaisemmin hyväksynyt sopimuspohjaisen eh, tappiomenettelyn eh, sen takia, että voidaan jatkaa kriittisten palvelujen jatkamista. Tietysti on mahdollista sanoa, että kompensaatioklauseke eh, kännistä kannustaa aktiivisen menettelyyn, me katsoisimme, että kriittisten palveluiden jatkuminen on asia, e, joka on jo huomioitu. Ja selvä hyöty, joka saadaan selvityksen pääsyssä, tämä jatkuvuus mahdollistaa myöskin markkinaosapuolten e, tulon tulosan jatkumisen ja toisaalta tällöin alhaisemmista pääomavaatimuksista voidaan hyötyä ja siitä, että positioita ei menetetä näiden uudelleen sijoitusmenettelyjen kautta. Tässä muutama seikka. Ja sitten kun katsotaan, mistä varat saadaan eh, näiden pääomien osalta, tällöin hän ei vähätellä riskiä, vaan tässä kannustimesta on kyse ja tämä tarkoituksena päästä tarkkaan riskimenettelyyn. Ja jos näissä asioissa syntyy ongelmia, niin usein ongelman ratkaisijana on sitten veronmaksaja. Todellakin on lähtevä liikkeelle terveellisistä periaatteista ja on katsottava, miten No creators tarkoittaa joskus sitä, että varsinaiset mut kuin ei-viranomaiset joutuvat vastuuntuntoisesti toimimaan, mutta tätä ei kuitenkaan tule katsoa sellaisiksi menettelyksi, että sidotaan näiden viranomaisten kädet, ei vaan että katsotaan, miten menetellä, jos kriisinratkaisusta tuosta viranomainen päättää jollain tavalla poiketa toolbox-menettelyistä. Haluamme siis laajan määritelmän no, krediterin osalta – silloin, jos tilanne on hankala, niin voidaan katsoa, miten sitten riisiratkaisumenettelyn jälkeen mennään normaaliin maksukyvyttömyysmenettelyyn ja päästään näihin selvitystilanteisiin, jotka jo mainitsin. Ja on myöskin eh, katsottava, miten kaiken kaikkiaan voidaan toimia sitä, että systeemistä tilanne on parhaalla mahdollisella tavalla. Me olemme melko tyytyväisiä komission ehdotuksen ja uskon, että ollaan melko lähellä hyvää kestävää puitteistoa, joka todellakin parantaa rahoitusmarkkinoiden avoimuutta ja kestävyyttä. Toisaalta emme saa unohtaa niitä asioita, jotka kriisin aikana opimme ja on erittäin tärkeää muistaa se, että ei saada mennä järjestelyyn, jossa käytetään julkisia varoja, tai järjestelyyn, jossa eh, clearing memberit voivat pyytää jonkinlaisia kompensaatiomenettelyjä. Kiitos mahdollisuudesta eh, puhua täällä ja mielellään vastaan kysymyksiin myöhemmin, jos teillä niitä on. Kiitos. Ja nyt sitten pyytäisin määritysosapuolia McCormick ensin PMP e Paribasta. Puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, kiitokset, että kutsuitte minut tänne valiokuntaan puhumaan tästä erittäin tärkeästä aiheesta CCPstä ja kriisinratkaisusta ja elvytyksestä. Me pidämme hyvänä Euroopan komission aloitetta kriisinratkaisu- ja elvytystoimiksi CCPille. Meidän täytyy huolehtia CCPistä ja kun täytäntöä pannaan Basel 3, niin se on vahvistanut huomattavasti määritys- ja selvityspankkien asemaa. EU-pankkien direktiivi liittyen elvytykseen ja, ja, ja vakauteen on vahvistanut tilannetta tätä taustaa. Puhuja lukee nyt äärimmäisen nopeasti paperista ja tilanne on lähes mahdotonta tulkata. in the game will be less likely to run into crisis. This regulation is meant to address the extreme case scenario And we should keep this in mind. Pitäisi pitää tämä mielessä, kun määritellään näitä ääriskenaarioita. Oikeasuhtaisuuden lisäksi pitäisi varmistaa, että varmistetaan tehokkuus ja avoimuus. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää, jotta elvytys onnistuu. Elvytys on parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinatoimijoilla pitää olla selkeä kuva prosessista ja riskeistä, että tähän liittyy matkan aikana. Sääntelyn pitää saada aikaan se tavoitteita, milloin tämän kriisiratkaisu pitäisi alkaa. Komission ehdotus on hyvä tässä mielessä. Olen sitä mieltä, että kriisin ratkaisuun ei pitäisi mennä automaattisesti ja jo tiettyä joustovaraa tarvitaan viraston varrella, koska asetetaan kriisinratkaisuun mitä tulee keskusvastapuolelle, niistä riippuu, että ne määrittelisivät tämän kriisiratkaisuvaiheen. On ratkaisevan tärkeää, että ne tiedottavat näistä kriteereistä, ja to, joustavuutta ei tässä e- ehdottaisi. Pitäisi päätyä missä vaiheessa business as usual loppuu ja kriisi syntyy, jotta elvytys olisi onnistunut ja nopea, voitaisiin vähentää, pitäisi vähentää epävarmuustekijät minimiinsä. Avoimuuden mielessä pitäisi määrätysosapuolet ottaa mukaan elvytyssuunnitelmiin ja kriisinratkaisusuunnitelmiin. Asetuksessa pitäisi olla minimiluettelo tärkeistä kysymyksistä, joita ovat lakisidonnaisia ja miten ne otetaan huomioon keskusvastapuolen toimesta ja viranomaisten toiminnassa tai elvytysviranomaisten toiminnassa. Selkeyden lisäksi riskin hallinnan pitää olla selkeä. Sitten mielessä keskusvastapuolisessa sitten tämänhetkisten vastuuden, vastuut pitää aina kunnolla voida arvioida. Sitten mahdolliset tappiot pitäisi olla tiedossa. Sitten kaikki elvytysvälineet, niiden pitää asettaa tietyt ylärajat ja aikarajat. Tappioita ei pitäisi jakaa ilman selkeää suunnitelmaa meistä tarvitaan yksinkertaiset vaihtoehdot, menetykset, jotka liittyvät maksukyvyttömyyteen tai muuhun, niin tämä liittyy myös keskusvastapuolen soveltavaan lainsäädäntöön kiinnittäisin huomiota myös tehokkuuteen. Me haluaisimme yksinkertaista lähestymistapaa, mitä tulee elvyttyykseen ja kriisin ratkaisuun. Kuitenkin tämän kaiken pitäisi perustua selkeille, selkeille säännöille, avoimelle strategialle. Tätä kautta saadaan tarvittavaa joustoa ottaen huomioon erilaiset liiketoimintamallit ja toimia asianmukaisella ripeällä tavalla. Tehokkuus, elvytys ja kriisinratkaisu on tärkeää keskusvastapuolelle. Se on tärkeää rahoitusvakauden kannalta. Jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet, suunnitelmaa täytyy sovittaa yhteen kannustimien kanssa, ottaa mukaan kaikki sidosryhmät. Aina maksukyvytön ensin maksaa kaikki tappiot ja sitten vasta mennä muualle. Sitten välineet tässä ovat hyvä lähestymistapa. Tästä pitää täydentää eri kysymyksillä vielä. Tarvitaan tehdä selkeä ero kriisin anteeksi, maksukyttömyystappioiden ja muiden välillä ei maksukyttömyyttömään liittyvät tappiot kuuluvat takaille ja keskusvastapuolelle. ei pitäisi, muiden ei pitäisi joutua kattamaan näitä tappioita. Keskusvastapuolelta pitäisi jakaa tappioita niin, että se itse säilyttää oman osan riskistään. Käyttäjien pitäisi pyytää lisävakuuksia ennen kuin vasta, keskusvastapuoli itse on näin tehnyt. Alkuperäistä mallia pitäisi suojella. Alku, a, alkumarkkinaali on tärkein puolustuskeino, joka keskusvastapuolella on kriisitilanteissa. Sitten vaihtelumarkkinaalimaksujen alennus on yksi keino. Meidän mielestämme tämä ei ole mikään hätälikviditeettiin väline. Jos vaihtelumarkkinoita voidaan käyttää ja liiketoiminta on, on kunnossa, silloin pitäisi suojella käyttäjiä arvon alennuksilta. Osittain position jakaminen on yksi keino, mutta tätä pitäisi käyttää vasta sitten, kun muihin järjestelytoimiin on ensin ryhdytty. Sitten äh, kriisinhallintavalinta pitäisi käyttää uudelleen pääomittamiseen. Will only create perverse incentives and cause a possible rush to exist korvaaminen. Korvaaminen pitäisi olla vapaaehtoista. Hyvät naiset ja herrat, kiitän teitä huomiosta. Ne olen vastaamiani kysymyksiä. Tulkki pahoittelee. Hän todellakin luki aivan liian nopeasti. Kiitokset. Koko neuvottelu äh, äh, tiimimme halusi kuulla myös äh, loppuinvestoijilta. Anni Kiili on seuraava ja eli ole hyvä. Kiitoksia. Kiitän, että BlackRock kutsuttiin osallistumaan tähän keskusteluun keskusvastapuolien elvytyksestä ja kriisiratkaisusta. BlackRockin, BlackRock neuvoo miljoonia eurooppalaisia säästäjiä, osakesäästäjiä me annamme investointimahdollisuuksia, jos otetaan mukaan erilaisia rahoitusvälineitä mukaan lukien keskitetysti selvitysti johdannaiset, kuten korkosvapit esimerkiksi, niitä tyypillistä käytetään suojaustoimiin. On tärkeää panna merkille, että BlackRock toimii kolmantena osapuolena varainhallinnoinnissa. Se ei itse omista näitä varoja. BlackRock ei ota itselleen riskiä, vaan asiakkaat kantavat riskin, mutta omaisuuden hoitajina säästäjien edustajana meillä on selkeä etu siinä, että rahoitusmarkkinat ovat vakaat. Näin voidaan vähentää myös järjestelmän riskiä. Olen täällä riskinhallinta-ammattilaisena, olen osa BlackRockin vastapuoliriskit-ryhmää, joka analysoi riskejä. Minun tehtäväni tapahtuu fidusiaalista pohjalta, että minä analysoin luottoriskejä BlackRockin asiakkaiden puolesta, joten istun yleensä pöytän luen luottoluokituksia. Tänään puhumme elvytyksestä ja kriisinratkaisusta. Kriisinhallin, riskinhallinnan pitäisi pitää mielessä myös kolmas R, resilience, häiriönsietokyky keskusvastapuoli, jota asiallisella tavalla valvotaan, pystyy parhaiten kestämään häiriöitä markkinoilla. Tätä varten se on luotukin. Meidän yhteinen tavoitteena pitäisi olla estää keskusvastapuolen joutuminen ongelmiin. Tässä tarvitaan erityistä huomiota keskusvastapuolen häiriösietokykyyn ja sitten pitäisi ottaa huomioon seuraavat seikat. Keskusvastapuolesta on tullut järjestelmän kannalta tärkeitä ja neitä pitäisi kohtuullisella niiltä pitäisi vaatia tarttuvat pääomavaatimukset. Pääomavaatimusasetukset eivät ole tarpeeksi tiukkoja näin tärkeiden laitosten kohdalla. Pääomalla on kaksi tärkeää merkitystä. Ensinnäkin pystyä kattamaan maksukyvyt, ei-maksukyvyttömyydestä johtuvat tappiot esimerkiksi operatiiviset virheet, joita on tehty. Toiseksi, mitä tulee maksukyvyttömyystappioihin, ne, niiden kautta pystytään kantamaan tappioita ja sovittamaan yhteen keskusvastapuolen hallinnon etu riskihallinnan kulttuurin kanssa. Molemmat pääomatavat ovat tärkeitä, mutta kumpaankaan ei liity ter- tiukat säännöt tällä hetkellä. Monet markkinaosalliset ovat sitä mieltä, että keskusvastapuolien pääoma mitä on liian pienellä tasolla ja kuitenkin ne itse väittävät, että tarpeeksi on pääomaa. Kukaan oikeassa en oikeastaan tiedä tätä vastausta, koska minun tietääkseni ei ole tarpeeksi analyyttisesti ar- arvioitu tätä kysymystä. Mikä on sitten ihanteellinen taso pääomavaatimuksia, joka liittyy, sovi, sopii yhteen kannustamien kanssa ja vältetään kuitenkin moraalikaton markkinatoimijoiden parissa? Mikä on ihanteellinen pääoman määrä, jotta voidaan suojella äh, tappioita vastaan ja miten nämä riskit pitäisi mitata? Me kehottaisimme arvopaperimarkkinaviranomaista ottamaan kantaa näihin kysymyksiin, että varmistetaan häiriönsietokyky täytyy, analyyttisen analyyttinen vahva pääomakehys. Me myös kehotamme poliitikkoja hyväksymään standardeja julkistamisvelvoitteesta ja varmistamaan tiedon riittävyys ja tarkkuus. En halua käsitellä tätä pitempään, mutta huomattaisin, että keskusvastapuolet, jotka ovat saaneet tavallaan monopoli, monopoliaseman, niillä on vähemmän tiedon julkaisuvaatimukset kuin pienilläkin pienillä yrityksillä tekstissä ei ole juurikaan selvitysosa eikä se täytä äh, vaatimuksia. Jotta varmistetaan kestävyys, tarvitaan vertailtavaa kunnollista tietoa. Nyt sitten kriisinratkaisuun ja päätöselvytykseen olemme tyytyväisiä komission ehdotusta säätää lake, lakeja keskusvastapuolista ja kehittää sääntöjä ja näin viranomaiset voivat joustavalla tavalla toimia kriisinratkaisuprosessissa. Uskomme, että tämä voidaan vahvistaa erityisesti, kun halutaan loppusijoittajia suojella myöskin eh, niitä säästäjiä, jotka ovat eh, juuri niitä veronmaksajia, joita on suojeltava. On tärkeää erottaa eh, omistajatoimijat näistä clearing-rakenteista, niistä, jotka käyttävät palveluja ja jotka käyttävät infrastruktuuria ja toisaalta on katsottava, miten tässä riskiä voidaan minimoida. Tämä eronteko on erittäin tärkeä, kun halutaan tarkastella tarkastella CCPn sovellettavia välineitä ja pyrkiä löytämään sopivimmat toimintavälineet viranomaisille. CCP-elvytyksestä puhuttaessa eh, niiden eh, niitä ei tulisi hyväksyä silloin, jos katsotaan, että kyseessä kuitenkin on eh, voittoa tuottava yksikkö, että se ottaa kuluttajan varoja sen jälkeen, kun on epäonnistunut palvelun tarjoamisessa. Tämäkin vähentää riskiä on erittäin tärkeää mahdollistaa se, että huomioidaan eri tahojen tarpeet ja katsotaan, miten suhtautua silloin, jos riskihallinnassa CCP ei ole onnistunut. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että eh, viitataan eh, kolmeen c tässä yhteydessä, control capping ja compensation. Nämä kolme mahdollistavat lainsäädännön vahventamisen. Ensimmäinen C, control, valvonta kunhan resurssit on hyödynnettä. Vain mm, kriisinratkaisuviranomainen voi valvoa näitä varojen ja tappioiden hallinnoihin liittyviä kysymyksiä. Tämä mahdollistaa vakauden, sillä vain toimivaltainen viranomainen, ei CCP, voi ymmärtää makrotaloudelliset vaikutukset ja toimien vaikutukset koko talouden ekosysteemeen ja reaalitalouteen jos viranomaiset eh, voivat tehdä nämä päätökset, tällöin myöskin sijoittajien luottamus vahvistuu. ECP ei voi olla itse määrittelemässä vastauksen näihin kysymyksiin, eli viranomaisen rooli on merkittävä. Toinen se capping. Jos eh, toimivaltainen viranomainen katsoo, että näitä variaation marginaali Heakatin kysymyksessä tulee soveltaa, niin tällöin on erittäin tärkeää toimia siten, että suojellaan talouden ja finanssijärjestelmää loppusijoittajia mahdollisimman hyvin nykyisellään mahdollinen vastuu, joka on loppukäyttäjällä ja sijoittajalla liittyen näihin Heakatin kysymyksiin, on ilman on täysin avoin kysymys. Sitten kolmas se compensation, korvaukset, tappioiden, joita syntyy näistä kriisiratkaisumenettelyistä, ne on saatava e, kompensoitua siten, että CCP tai niiden e, e, osakkeen omistajat hoitavat tämän. Ja lopuksi tärkeänä kysymyksenä toteamme, että initial margin haircutting tulisi jättää kokonaan tästä lainsäädäntökehyksestä ulkopuolelle, koska sen soveltaminen saattaa lisätä vain järjestellä riskin mahdollisuutta vaikeina aikoina. Kiitos. Kiitos teille kaikille kolmelle kommenteistanne. Teille on esitetty myös, teille on toimitettu kirjoittajien kirjalliset kommentit myös, mikäli te ne haluatte. Joten aloittaisin toista esittelijää esittämään ensimmäisen kysymyksen. Jaakob, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koskapa aikaa on nyt niin vähän, niin esitän vain yhden kysymyksen. Teidän kolme lausuntonne tai puhettanne osoittivat selkeästi, miten monimutkaista nämä vastuukysymykset ovat, jotka syntyvät tästä nykyisestä ehdotuksesta – ja on luonnollisesti ihan selvä, se on osa teidän työtänne. Työtänne jokainen yrittää asemoitua sillä tavalla, että saisi ehkäpä hieman paremman aseman tässä äh, hyvin monimutkaisessa kuviossa ja paremman aseman ehkäpä jonkun toisen kustannuksella ja ehkäpä myös se veronmaksajien kustannuksella. Se, mikä minua tässä huolestuttaa, on, että jos huomioidaan tämä monimutkaisuus yhdessä benchmarkin monimutkaisien kanssa, joka jo itsessään on hyvin monimutkainen asia, niin minusta on hyvin vaikeaa miettiä sitä, että kuka tästä nyt ikinä sitten saakaan markkinaetua, jos me puhumme todellisesta Armageddon skenaariosta yksi tai kaksi öö, öö, määritysosapuolta joutuu varmasti ongelmiin. Ja sen lisäksi täytyy katsoa tätä poliittisella tasolla, millä tavalla me nyt haluamme viedä lävitse tämän hyvin monimutkaisen äh, lainsäädännön ja voi olla, että me loppujen lopuksi tässä vain asetamme valtavan taakan veronmaksajien äh, niskoille. Joten eikö olisi parempi, että meillä olisi tällainen vastaanotto, parempi absorbaatio vastaanotto CCPissä ja samoin määritysosapuolissa, jota on, että tämä koskisi kaikkia CCPitä ja että tässä oli selkeä ero siihen, koska asiakkaat otetaan tähän mukaan niin, että vähennettäisiin tätä monimutkaisuutta. Eikö meidän pitäisi vähentää tätä monimutkaisuutta niin, että me saisimme tästä selkeämmän kuvan? Thank you. I'm going to, to take the chair's position away from myself. No niin, nyt minä käytän itse puheenvuoron. Toisena esittelijänä minä ajattelin keskittyä tähän vaihtelumarginaalin alennukseen. Minä olin itse oma aloite mietinnön esittely 2003. Ja silloin me tulimme siihen tulokseen, että tämä on väline, jota pitäisi käyttää ainoastaan äh, kriisiratkaisuviranomaisten toimista. Mutta nyt äh, annetaan mahdollisuus käyttää tätä VMGH-välinettä, äh, vaihtelumarginaalin alennusta ja että tämä koskisi myös CCPtä eikä ainoastaan kriisinratkaisuviranomaisia. Eli tämä on aikamoinen muist, mu- muutos globaalilla tasolla. Mutta haluaisin teidän näkemyksenne teidän näkökulmistana. Miten te näette nyt VMGHn käytön ja oletteko te saaneet aikaan konsensusta keskusvastapuolten kesken siitä, miten tätä välinettä käytetään? Ja sitten määritysosapuolelle, voisitteko te absorboida nämä mahdolliset tappiot, mitä tästä tulisi vai siirtäisittekö te suoraan tämän tappion asiakkaillenne? Ja jos VMGH jo käyttävät, ovatko he selittäneet teille, millä tavalla he sitä käyttävät ja oletteko te selittäneet asiakkaille, mitä se merkitsee heille sellaisena kuin se tänään on ja myös BlackRockin loppukäyttäjille, mitä turvalausekkeita te käyttäisitte VMG-hoiden käytössä CCPissä ja millä tavalla tätä voitaisiin, tätä välinettä käyttää nimenomaan elvytysvaiheessa. Ja nyt jatkan puheenjohtajana. Edustaja Hybner, olkaa hyvä. And I will do what... Kiitoksia. Nyt teen, mitä ei koskaan pitäisi tehdä. Teen kysymykseen sitten lähden, koska joudun poistumaan, mutta avustani kyllä jää tänne. Toivottavasti voitte vastata kysymykseen ilman, kun olen itse täällä. Kaksi kysymystä. Toinen liittyy avainkysymykseen elvytyksen kriisinratkaisussa, miten arvioidaan omaisuuseriä. Minun ymmärtääkseni mitä tulee arviointisäädöksiin. Se on vähän samantyyppistä kuin BRRD-direktiivissä ja sitten on tämä riippumaton ulkoinen arvioija, arv joka arviota tekee. Sitten on kuitenkin suuria eroja pankkien ja keskusvastapuolien välillä, mitä tulee tähän arviointiin ja prosesseihin. Jos otetaan esimerkiksi tämä EB, e, äh, pankkien edellytys- ja kriisinratkaisudirektiivi, johdannaiset liit, ovat keskusvastapuolen määrittelemiä. Näin ei voi olla keskusvastapuolen kriisinratkaisussa. Miten te näette nämä säännöt, kun arviointisäännöt, miten arviointia voidaan harjoittaa? Sitten toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä herra Müller sanoi. Tämä on luodin kestävä ehdotus komissiolta, mutta rahoitussektorilla tietysti pitää etsiä myös tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. Ja tällä alueella, joka todennäköisesti todellakin tulee kehittymään suuresti, niin me suunnittelemme myös sääntelyä tämän hetkistä kontekstia varten sopii tavallaan nykyiseen ja menneiseen, menneiseen, mutta tiedämme kuitenkin hyvin, että muutoksia saattaa hyvinkin tulla uusia omaisuuserän luokkia, on tarvitaan omat välineensä, sitten järjestelyt kehittyvät asiakkaiden ja jäsenten välillä. Ja sitten tietenkin komission ehdotus ja avoimuus otettiin esille. Tästä kautta käsitellään myös tavallaan tulevaisuutta ja kysymys teille. Näettekö tämän olevan tasapainossa jousto tarpeen välillä, jonka ymmärrän, mutta tarvitaan myös oikeudellista varmuutta? Joko tämä on saatu tässä ehdotuksessa, ehdotuksessa voidaanko vielä parantaa tätä tasapainoa teidän kannalta katsottuna. Kiitoksia. As anybody who looks up. Kiitos. Jos katsotte kelloa, niin eh, nyt eh, tilanne on todella hankala. Eh, Korona näin viimeinen varjoesittelijä, ole hyvä. Um, <clears throat> Kysyisin näiltä panelisteilta vastustuskyky ja pääomavaatimus asian liittyen. Ähm, BlackRockin liittyen hän asia nostin esiin ja siitähän liikkeelle lähdetään. Ehkä muutkin voisivat tätä kommentoida. Onko tältä pohjalta asiaa jo mahdollisesti analysoitu lähemmin? Kiitos. Ja koska täällä ei ole muita varjoesittelijöitä eikä kukaan muulle pyytänyt puheenvuoroa, niin kääntyisin nyt paneelin puhujien puoleen ja, puoleen ja teillä on jokaisella kaksi minuuttia aikaa vastata. Ja olisin tyytyväinen, jos te voisitte pitää kiinni tästä ajasta. Okay, so, uh... Kiitos mahdollisuudesta vastata päämaa-asia nousi esiin useammassakin kysymyksessä. Keskus vastapuoliasiassa on ymmärrettävä nämä puolustusreaktiot ja tärkeää tässä yhteydessä on juuri se, miten riskit hallinnoidaan. ja Näin ollen sisältää sääntelyä, joka kattaa sen, miten rakenteellisesti riskihallinnointikysymykset on hoidettava. Pidämme lainsäädäntöä hyvänä ja se on erilainen esitys kuin miten pankkien osalta toimitaan, hieman yksityiskohtaisempi kuin missään muussa yhteydessä. Puhutaanpa nyt sitten varojen hallinnoinnista, pankeista tai mistä tahansa toimijasta rahoitusmarkkinoilla siis keskittyy tähän riskihallinnointiin ihan normaalitilanteessa silloin, kun puhutaan Eureksin tyyppisistä suurista keskusvastapuolista. 50 miljardin marginaaleissa liikutaan ja todellakin marginaalit hallinnoivat näitä riskejä ja tämä mahdollistaa sen, että järjestelmä kestää mahdolliset shokkitilanteet ja tällöin katsotaan myöskin, miten voidaan välttää suuret vaikutukset, esimerkiksi Lehman kriisi, Brexit-tilanteet, tällaiset hoituivat juuri siksi näiden hyvin kalibroituneiden marginaalin osalta. Equity capital ei voi korvata eh, näiden riskihallintavälineiden toimivuutta ja näiden kerättyjen vakuuksien osuutta. Ja kerätään markkinoilta markkinoi myöskin nämä variaatiomarginaalit sille tasolle, jotka määritellään aina päivittäin keskustapuolen osalta. Ja nämä mekanismit todellakin muodostavat päivittäisen toiminnan ytimen. Pääoman osalta sitten on oltava varsin varovainen, kun kannustimista puhutaan. Eh, mitä enemmän pääomaa vaaditaan eh, keskusvastapuolille, sitä eh, vähemmän sitoutuneeksi ehkä osapuolet kokevat itsensä, sillä tällöin saadaan nämä absorptio tappiot joltain muilta. Eli tarvitaan todellakin tasapainon esitys ja katsoisin, että meidän poitteissa tähän on aika hyvin päästy. Ja todellakin tältä pohjalta on toimittu viimeisten kahden vuoden osalta ja ainakin selityksen liittyen olemme valmiit hyväksymään juuri esittämään ne vaatimuksia menemään pidemmällekin. Minun täytyy nyt keskeyttää sen vuoksi, että jokaisen täytyy saada kaksi minuuttia. Seuraava puhuja, odottaa jo tuolla huoneen ulkopuolella. Tässä, oli paljon Tässä esitettiin äh, paljon äh, kysymyksiä äh, kriisin ratkaisuvälineistä, jotka tulisi pitää kriisinratkaisuviranomaisilla, jota sitten keskusvastapuoli ohjaisi. Te halu, kysyitte, että siirtäisimmekö me tappiot asiakkaillemme. Uskon, että jos me pääsisimme, jos, jos, jos, jos näin tapahtuisi, niin kaikkien markkinaosapuolten täytyy osallistua tähän kriisiratkaisuun, joten myös asiakkaiden. Eli vastaus on kyllä. Ja sitten tästä lähestymistavasta, keskusvastapuolten lähestymistavasta pääomat tasolla. Nämä liittyvät yhteen. Jos meillä on CCPtä jos meillä on CCPitä, joilla, jotka ovat oikealla tavalla avoimia, joiden pääoma on kunnossa, niin silloin tilanne on vakaa. Okay, on, um, I'll, I'll try to get through two questions. First... Yritän vastata näihin kysymyksiin ensinnäkin tähän vaihtelun marginaalin maksunalennukseen. Se vain liittyy kriisiin ratkaisutilanteisiin. Mitä tulee siihen, saammeko tietoa, että tämä kuuluu välineistöön. Emme ole tästä tietoisia. Ei ole mitään suoraa tietokanavaa keskusvastapuolten ja määritys osapuolten välillä. Me joudumme käymään läpi sääntökirjoja, että löydämme tämän tiedon. Ja siksi ehkä minullakin on työpaikka, mutta ei se ihan helppoa kyllä ole. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, on monimutkaisuus, jonka otitte esille. Käytän paljon aikaa niin opet- ja opetan ihmisiä selvityksistä, määrityksistä ja, ja kun puhutaan kahdenkista selvityksestä, niin silloin olemme ottaneet mukaan paljon monimutkaisuutta nyt on jo usein viisi määritysosapuolta yhdessä, enkä usko, että tämä monimutkaisuus mihinkään häviää, joka on tullut käyttöön otetuksi. Sitä pitää nyt vain jotenkin sen kanssa pärjätä ja tämä kyllä antaa päänsärkyä, aiheuttaa päänsärkyä kaikille. Tai ei voi mitään. Jakob, would you like to... Jakob, haluaisitko sinä vielä minuutin tai kaksi yhteenvedoksi? I think uh, I... Varmasti nyt on tärkeää mennä asioissa eteenpäin esityslistalla eteenpäin. Eli lyhyesti esittäisin teille lämpimät kiitokset tästä mielestäni oikein hyödyllisestä keskustelusta. Näin on saatu paremmin hahmoteltu niitä alueita, eh, joissa on jännitteitä ja joita lainsäätäjän tulee tarkastella paremmin. On tarkasteltava näitä institutionaalisia kysymyksiä ja sitten toisaalta toiminnan rajat ylittävyyttä ja toisaalta tarkasteltava sitten eh, näitä Eh, monimutkaisia asiayhteyksiä, mutta näihin on tartuttava ja on ymmärrettävä, minkä tyyppisiä kannustimia halutaan esittää ja mitkä ovat sitten nämä mahdolliset tappioiden jakomenettelyt eri tahoille Ehkä meidän kannattaisi hieman selkeämmin sanoen näistä puhua, eh, kuitenkaan rajoittamatta joustavuutta liikaa silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta jonkin verran kuitenkin miettiä sitä, eh, miten todellisessa kriisitilanteessa nämä järjestelyt toimisivat, sillä tällaisenhan meidän on syytä varautua. Ja puheenjohtajana ja toisena esittelynä minä saan sanoa viimeiset sanat, mikä ei usein tapahdu. Minulle on erittäin tärkeää, että huomioidaan myös se työ, mitä on tehty globaalisti sen jälkeen, kun me teimme tämän oma-aloitemietinnön tässä valiokunnassa. Eli kun puhutaan standardeista ja kriisiratkaisuryhmästä ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmästä, he ovat asiantuntijat, joten kuuntelen, mitä he sanovat ja jos meillä on tietty tiettyjä turvalausekkeita sen ympärillä, mitä he ovat tehneet, niin se olisi ihan hyvä asia, koska se, mitä he ovat saavuttaneet, on pidemmällä kuin minun tekninen kykyni poliitikkona. Mutta kuitenkin me voimme katsoa sitä, missä näitä välineitä käytetään ja kuka niitä valvoo. Ja tämä on ehkä se rooli, mikä meille kuuluu. Täytyy myös huomioida se, että se työ, jota Emia teki ja äh, tällaisessa osittaisen riskin säilyttämisessä äh, keskusvastapuolissa, niin olen käsittänyt, että tässä on tehty hyvää työtä. Ja tämä on äh, tavallaan seurantatyötä. Nyt meidän pitää varmistaa, että tässä Waterfall-järjestelmässä on myös kannustimia. Eli meidän täytyy nyt varmistaa, että asia hoituu hyvin. Tärkeää on myös äh, nähdä, että hyvä äh, valvonta ja hallinta keskusvastapuolten joukossa on erittäin tärkeää, koska se on kuitenkin tämä riskin äh, absorboiva osapuoli, jonka kuitenkin täytyy olla riskinsietokykyinen. Eli meillä täytyy olla myös erilainen lähestymistapa, koska Euroopassa on erilaisia keskusvastapuolia, jotkut ovat hyvin pieniä, joiden tuotteet ovat erilaisia. Ja sen vuoksi meidän täytyy löytää keino, jolla varmistamme sen, että tämä lainsäädäntö on suhteellinen eikä vaikuta samalla tavalla kaikkiin, että tämä on riskiperusteinen. Ja niin sen sijaan, että, että kaikkia kohdeltaisiin täysin samalla tavalla. Ja meidän täytyy miettiä, missä menee kriisinratkaisun ja elvytyksen raja. Tuleeko meidän määritellä se? Enkä nyt vieläkään ole täysin varma siitä. Ja toivon mukaan joku voi minua hieman auttaa tässä. Voidaanko tällaista rajaa vetää vai pitääkö meidän jättää järjestelmään joustavuutta sen sijaan niin, että kriisiratkaisu viranomaiset voivat itse päättää, koska he lähtevät mukaan haluaisin lopettaa puheenjohtajana ja toisena esittelijänä sanomalla, meillä on paljon erilaisia teknisiä työryhmäkokouksia, joita tulemme järjestelemään, järjestämään tänä, tänä aikana ja me järjestämme myös pyöreän pöydän keskusteluita niin, että kaikki ymmärtäisivät että myös kaikkien osapuolten näkemyksiä ja huolenaiheita ja mitkä mahdolliset ratkaisut voisivat olla. Eli Näitä on aikataulutettu seuraaviksi viikoiksi, joten kuka tahansa, joka näihin haluaa osallistua, ottakaa yhteyttä sihteeristöön ja voitte varmistaa sitten sen, että tiedätte, koska niitä järjestetään. Ekonin nettisivulta löytyy myös tiedot tästä. Mutta mikäli haluatte osallistua, kertokaa etukäteen. Me yritämme saada kaikki mahtumaan mukaan. Me haluamme todellakin, että tämä olisi hyvin mukaanottavaa työtä niin, että me ymmärtäisimme kaikkien osapuolten huolenaiheet, samoin kuin myös viranomaisten ja säätelijöiden. Joten kiitokset panelisteille siitä, että tulitte. Arvostan sitä kovasti. Aika on aina liian vähän ja tämä on aina hieman turhauttavaa, ettei pääse sanomaan kaikkea, mitä haluaisi. Meillä on teidän kirjalliset äh, puheenvuoronne myös äh, ja voitte myös jälkeenpäin kirjallisesti vastata näihin kysymyksiin. Kiitokset siitä, että tulitte ja arvostimme sitä kovasti ja toivon mukaan saamme tämän ajoissa vietyä päätökseen. Ja tämä on viimeinen osa lainsäädäntöä keskusvastapuolien riskinsietokyvyn parantamisessa. Just to inform members who are here, we have... Ja vielä jäsenille tiedoksi. Meillä on Werner on tulossa puheenjohtajamme Gaultierin kanssa tuolta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 Dear colleagues, I would like to welcome uh, President, uh, e President uh, Werner Hoy. Haluan toivottaa tervetulleeksi Euroopan investointipankin pääjohtajan Werner Hoyerin. Kiitokset siitä, että tulitte tänne kuultavaksi kertomaan meille asioista, joita nyt, jotka ovat ajankohtaisia EIPssä. Tämä on perinne Ekon valiokunnassa, että keskustelemme EIPn pääjohtajan kanssa. EIP hän viettää nyt 60. juhlavuottansa 2018 ja se on tehnyt, toiminut itsenäisesti toimielin rakenteessa ja sillä on hyvin strateginen rooli investoinneille jäsenvaltioissa ja sekä pääjohtaja että henkilökunta ovat vakituisesti osallistuneet kuulemisiin Euroopan parlamentissa. Samoin kuin parlamentti on seurannut tarkkaan pankin toimia ja pankkiparlamentin. Pääjohtaja Hoyer on tullut hyvään aikaan sen vuoksi, että me äänestämme omasta valiokuntaraportista, mietinnöstämme joka liittyy EIPn rahoitustoimiin. Ja me olemme myös käynnistäneet keskustelut lainsäädäntö, lainsäädännöstä liittyen esiriin ja meidän mietintöön luonnoksemme esiteltiin juuri maanantaina. Joten hyvä pääjohtaja, tervetuloa. Ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on ilo olla takaisin valiokunnassanne. Joskus kun on parlamentin ulkopuolella, on kuten ollut jäsenenä itse yli viisi vuotta, niin silloin täytyy tavallaan aktivoida parlamentaarinen DNA, ja tämä on nyt minulle hyvä tilaisuus tähän. Te viittasitte e kuusi, EUn 60-vuotispäivän, jota juhlitaan tänä tällä viikolla Roomassa ja sanoitte, että tämä, tässä valmistaudutaan tähän myös EIPn vuosipäivän ensi vuonna. Te sanoitte, että pankki on riippumaton rakenne eu toimijoiden kesken. Se on tottakin tavallaan, mutta tietysti pankin osakkaat ja sen valtiot tekevät varmaksi, että me, varmasti sen, että me olemme liian riippumattomia. Komissio hyväksyy kaikki hankkeet aina ja Euroopan parlamentti vuorostaan on pääkumppanimme, kun etsitään sopivaa rahoituspohjaa toiminnallemme ja sitten eh, miten tuemme sitten jatkossa pääomamarkkinoita. Very Puhuin tietysti ESI-rahoista tänään ja ilman Euroopan parlamenttia tämä ei olisi ollut mahdollistakaan saavuttaa. Me voimme keskustella kielteistä myönteistä puolesta ja miten voidaan edelleen kehittää tätä välinettä. Mutta ilman rohkeaa päätöstä, jonka lainsäätäjät ovat tehneet, ja ne, jotka ovat vastuussa talousarviosta, kun uhrataan 16 miljardia euroa, erityisesti horisontti 20 ja verkkojen Euroopan välistä, se ei olisi ollut mahdollista ilman tätä ei ollut mahdollista testata tätä uutta välinettä, joka tavallaan muuttaa koko paradigman siinä, miten käytetään vähäisiä varoja, tukia ja avustuksia, takuita ja lainoja, koska minä uskon, että tämä on mahdollisesti esimerkillinen askel siinä, miten voidaan käyttää talousarvita, niin kuin Kristalina oli sanonut, miten käytetään paremmin varoja ja tarkastellaan, mitä on saatu aikaan ja mitä, mitä voidaan vielä parantaa. EIPn olemassaolon oikeutus on määritelty ohjekirjassa, joka perustuu Rooman sopimukseen. Sen pitäisi tukea kohesiota, osallistavaa kasvua EU-ssa, kestävää kasvua, ja me toimimme terveen rahoitustoiminnan kautta, hyvien investointien kautta, tuemme kasvua, työpaikkojen luomista eri sektoreilla ja pyritään kohtuuhintaiseen rahoitukseen, jos sitä ei aina ole saatavilla. Ja aina pitää pitää mielessä se, että itse asiassa EIP on tällainen crowding in taho. Juuri ennen kuin tänne tulin, keskustelimme tuskallista päätöksistä, joita joudutaan tekemään tulevina vuosina yhdistön kuningaskunnan suhteen. Täytyy muistaa, että on Toimielin, johon on maksettua pääomaa 22 miljardia euroa vain no, vain kolme vuoden ajan, koska sillä, sitä ennen tämä pääoma oli 11 miljardia. On vara, varauksia, koska pankki ei jaa osinkoa, jota on kertynyt, ja se on, siksi omien varojen on 60 miljardia tällä hetkellä. Jäsenvaltioilla Yhdysvallat maksan 22 miljardia pelkästään. Jos tarkastelee läheisemmin tätä asiaa, ne ovat ottaneet vain 12 miljardia, koska ero on varauksia on muutettu pääomaksi. Kun ajatellaan tätä maksettua pääomaa 12 miljardia euroa jäsenvaltiot parlamentin ja neuvoston ja komission tuella – ovat tuottaneet tällaisen lainakirjan arviolta noin 600 miljoonaa euroa. Sitten kun ajatellaan etua vuosittain jäsenvaltioilla ja yrityksille, jotka hyötyvät EIPn tuesta, Tämä on valtavan tärkeä toiminta, että yrittää pääomitukset, joihin mikään jäsenvaltio on koskaan ryhtynyt. Joten tämä on hyvin arvokas, vahva väline ja joskus meidän täytyy selittää että tämä on parempi, ja niin meidän pitäisi kommunikoida kovemmalla äänellä, koska tämä väline on kaksi kertaa Maailmanpankin suuruista. Te poliittisena johtajana, teillä on väline käsissänne, joka voidaan ottaa käyttöön, kun toimitaan esimerkiksi kriisejä vastaan. Ja investointikriisi Euroopassa on yksi tällainen tilanne, jolloin pankki voi tarjota omia palveluitaan. Te varmasti muistatte, että kun puheenjohtaja Juncker oli vielä parantamassa haavojen kansallisten vaalien jälkeen Luxemburgissa neljä vuotta sitten, hän oli pankissa ja kysyi meiltä, mitä minä teen, jos he antavat minulle tehtäväksi Euroopan komission puheenjohtajan tehtävän. Mitä teen silloin taloudellisella rintamalla? Minkälaisia analyysejä? Me laadimme tällaisia analyysejä ja yksi pankin vahvuista on vahvat talousosasto. Ja meidän on tällaisen ohjeen, että tarkastelkaa investointikuilua Euroopassa. Tietysti voidaan argumentoida loputtomiin näistä luvuista, mitä voidaan tehdä, mutta voi kuitenkin tarkastella tavoitteita, jotka Euroopan neuvosto on asettanut ja verrata sitten näitä tavoitteita varoihin, jotka on ohjelmoitu yritys tai talousarvioihin, että voidaan saavuttaa kyseiset tavoitteet. Ja tämä sitten saa aikaan tämän 7 miljardin eron vuodessa. Me identifioimme tämän. Se 700 miljardia euroa oli tämä investointivaje. Sitten mitä on saavutettu ensimmäisenä ESIR-vuotena? Me olemme vähentäneet tämän kahdella kolmosella. Tämä on menestys, tällainen mutta on vasta osa tätä ratkaisua ja osa ongelmaa. Tämän lisäksi, koska me keskustelimme Junckerin suunnitelmasta ensimmäistä kertaa silloin ja tällä hetkellä poliittiset johtajat, te ja neuvosto, komissio, olette tehneet päätöksiä ja haluatte tukea kest- YK kestävän kehityksen tavoitteita me pidämme myös niistä tiukasti kiinni. Muutama kuukausi sitten tämän jälkeen poliittiset johtajat kokoontuivat Pariisissa ja allekirjoittavat Pariisin ilmastosopimuksen. Itse asiassa tämä tarkoittaa sitä, että laajennetaan vielä investointikuilua, koska nämä toimet, joita saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden tavoitteet ja ilmastokonferenssin äh, tavoitteet, tässä vaaditaan lisää investointeja, joten tämän takia mielestäni teimme päätöksen teidän tuellanne silloin aikanaan ripeästi. Nyt haluaisin arvioida, puhua investointiympäristöstä, invest- sijoitustrendeistä, niin kuin tehdään sitten puhun siitä, miten EIP vaikuttaa investointeihin EU:ssa. Ja jätän ulkoisen luottuuden pois tässä vaiheessa. Jos kysymyksiä tehdään jatkossa, niin niihin voidaan palata sitten. En halunnut puhua liian pitkään tähän alkuun. Investoinnit ovat elpymässä EU:ssa, mutta elpyminen on vielä epätasaisesti jaettuna, jaettu maiden kesken ja omaiserien välillä. Investoinnit ovat vieläkin, ei ole vieläkin 0,8 prosenttia ennen kriisin tasoa kiemaissa esimerkiksi. Ja maissa, jotka ovat kärsineet aivan erityisesti kriiseistä, suuria alueellisia eroja on investoinneissa. Elpyminen ei ole vain hidasta, vaan se on vielä paljon hitaampaa kuin aikaisempien kriisien jälkeen. Joten vaikkakin voimme nähdä, että elpymistä tapahtuu, täytyy silti todeta, että tähän menee paljon enemmän aikaa kuin aikaisempien kriisien jälkeen ja suurimmassa osassa jäsenvaltiossa ja julkisen sektorin investointeja on rajoitettu ja tämä on johtanut huomattavaan supistukseen infrastruktuurihankkeissa. Yksityisen sektorin investoinnit ovat elpyneet, vaikkakin vielä ollaan ennen kriisitasoa näissä jäsenvaltioissakin. Kuitenkin, vaikkakin yksityisen sektorin investoinnit ovat saavuttaneet joissakin kriisi, ennen kriisiä olevan tasonsa ydinmaissa, mutta ei kuitenkaan muussa. Siksi yksityiset sektorit vievät eteenpäin tätä elpymistä, mutta se on kuitenkin vielä heikoissa kantimissa, kun ajatellaan työpaikkojen luomista ja tk toimintaa. Me olemme arvioineet tämän niin, että edessä ei ole vain äh, mm, investointikuilu ja suhdanne erot, mistä näitä investointikuiluja syntyy. Me olemme laskeneet, että tarvimme 100 miljardia energiaverkkojen ja uusiutuvan energian puolelta, että voidaan parantaa tehokkuutta ja varmistaa toimitusvarmuutta. Me arvioimme, että tarvitsemme 80 miljardia euroa, että voimme lisätä äh, tieverkosta 65 miljardia euroa, että saavutaan EU-digitaalisen agendan tavoitteet. Kyse on vain laajakaistasta. Se on kaikkein suosituin keskustelun aihe, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on datakeskuskapasiteetit ja kyberturvallisuus 10 miljardia euroa koulutuslaitoksiin vielä 90 miljardia euroa operatiiviseen menet- menoihin korkeassa koulutuksessa 90 miljardia euroa ympäristöpalveluiden kor- kor- korjaamiseen, vesihuoltoon, ilmastonmuutoskysymyksiin ja vielä 130 miljardia euroa vuodessa täytyy investoida tutkimuksen kehitykseen, jotta saavutetaan 3 prosentin tavoite suhteessa BKT. Ja sitten vielä lopuksi, jos tarkastellaan rahoituskulttuuria yrityksissä EU-ssa silloin, jos verrataan tätä USAhan, niin silloin täytyisi pystyä investoimaan noin riskipääomaa riskipääomaan EU-ssa ainakin 35 miljardia euroa. Nämä ovat kaikki täydentäviä lukuja ja vuosittaisia lukuja. Se, että näitä kuiluja edelleenkin on, johtaa suuriin kysymyksiin, mitä tulee EUn talouden kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Ja jollakin tavalla sen jälkeen, kun on kymmenen vuotta katsottu omaa napaa tavallaan, niin pitäisi hiukan Euroopassa ottaa huomioon myös globaalin talouden edistys. Sitten nähdään, miten nopeasti jotkut kumppanimme etenevät. Olemme tehneet investointitutkimuksen 12 000 yrityksessä kaikissa jäsenvaltioissa. Siellä on omat investointimallit, tarpeet ja esteet investoinnille. Ja tutkimuksessa todistetaan, että investointien elpyminen on vahvistumassa ja enemmän yrityksiä aikoo lisätä investointeja eikä sukaan vähentää. Kuitenkin on moniakin syitä huolille. Noin 15 prosenttia yrityksistä kertoo, että niiden investointitoiminta kolmen vuoden aikana on liian alhaisella tasolla, jota varmistetaan niiden yritystoiminnan menestys jatkossa. Lisäksi keskimäärin yritykset kertovat, että alle puolet niiden laitteistosta voidaan, voidaan pitää huipputasoisena ja vain 40 prosenttia kiinteistöstä tyydyttää energiatehokkuus standardit. Mitä tulee innovaation, suurin osa yrityksistä haluaa keskittyä innovaation sopeuttamiseen toimia toimintamaassa eikä niinkään hyväksytä globaaleja huipputeknologian innovaatiovaatimuksia. Sitten tässä on mielenkiintoisia tuloksia investointiesteistä. Epävarmuus on yksi tällainen tärkeä este. 69 prosenttia yrityksistä pitää tätä yleisenä esteenä investoinneille. Sitten koulutetun työvoiman puute on myös tärkeä este. Sitten tähän vaikuttaa, vaikuttaa demografinen rakenne, maahanmuutto ja edelleen taitoja puuttu, niissä on ongelmia. Sitten sääntely voi olla myös esteenä yritysten investoinneille, kun maiden välillä on suuria eroja. Sitten rahoituksen saanti on ongelma pienemmille yrityksille ja niille, jotka eh, investoivat eh, materiaaleja immateriaaliseen omaisuuteen. Kukaan ei olisi ajatellut tätä Rooman sopimusta allekirjoitus. Nyt investoimme erityisesti pk-yrityssektoriin. Se on todella tärkeää, kun ajatellaan, että meidän yrityksemme ovat sit riippuvaisia 80 prosenttisesti pankkirahoituksesta, kun taas USAssa yritysrahoitus tulee pääomamarkkinoilta 70 prosenttisesti menee. Tätä on vaikea saavuttaa lyhyessä ajassa. Olen kertonut teille, mitä me oikeastaan teemme. 2016 pel- pelkästään annoimme 4 miljardia euroa pitkäaikaisrahoitusta. Ja ensimmäinen arviointi hankkeista, jotka ovat noin 220 miljardia arvolta Kaikki hankkeet, joita me rahoitamme, niiden ei pidä olla pelkästään kannattavia, vaan myös täyttää tiukat taloudelliset, tekniset, ympäristölliset, sosiaaliset standardit, koska meidän täytyy täysin toimia EU-lainsäädännön mukaisesti ja tukea sitä. Sitten kysymys kestävyydestä ja taloudellisesta kannattavuudesta on meille avainkysymys, koska me olemme pankki. Ei me ole mikään apuja myöntävä taho kaiken, kaikki pitää voida rahoittaa kansainvälistä pääomamarkkinoita, jos me rikomme perustalouden sääntöjä vastaan. Pääomamarkkinainvestoijat eivät anna meille tarvittavia varoja 78 miljardia euroa vuodessa, niin kuin nyt on tilanne. Sitä paitsi tämän lisäksi, ja tiedän, että monet, monia teistä kiinnostaa tämä kysymys, teidän pankkinne vielä tänäänkin ei ole vain tällainen eturintamapankki, vaan todellakin kaikkein suuri vihreiden joukkolainojen liikelaskija. Tämän takia pääomamarkkinat, joita meidän pitää valppaasti seurata, koska jos me teemme vääriä liikkeitä, hankkeidemme kohdalla voimme menettää, näitä, menettää nämä investoijat vihreisiin joukkolainoihin. En halua nyt korostaa sitä, että kaikki kolme pilaria Junckerin suunnitelmassa ovat tärkeitä. Me aina keskitymme esiriin, mutta myös me joudumme auttamaan herra Timmermansia komissiossa ja teitä lainsäätäjinä, kun poistetaan pullonkauloja, esteitä investoinneille ja olemme aktiivisia näissä kysymyksissä ja olemme yhdessä komission kanssa asettan, perustaneet tällaisen Euroopan investointineuvontakeskuksen. Se on todella tärkeää, koska meidän, me tarvitsemme lisätukea jäsenvaltiolta, kun kehitetään eh, investointihankkeita ja varmistetaan terveen rahoitus. Tämä on tekninen kysymys, mutta myös rahoitustekninen kysymys, joka pitää hoitaa. Sitten palaan EIPn rahoituksen vaikutuksiin, mutta lyhyesti sanottuna tähän mennessä olemme ylpeitä siitä, mitä on saavutettu EFSin kohdalla, ESERin kohdalla. Nyt ollaan siirtymässä päätöksiä, jotka koskevat uusia asetuksia, uutta lainsäädäntöä. Me kovasti toivomme, että te annatte meille tilaisuuden saada enemmän kokemusta hallintorakenteista, eikä heiltä venettä tässä asiassa. Me myös toivomme, että saamme realistisia suunnitelmia eh, mahdollisuuksia, mitä tulee kriteereihin ja miten määritellään kriteerit. Esimerkiksi tehän tiedätte, että ilmastonmuutoksen lieventäminen, energiatehokkuus ovat yksi tärkeimmistä toimintaohjauksesta voimista, mutta jos rima on niin korkea, tiedämme jo alusta, että voimme vain päästä riman alta, emmekä sen yli, niin silloin todennäköisesti syntyy suurta turhautumista, joten me toivomme, että odotukset eivät ole nyt tässä liian korkealla tasolla, vaikka voin kyllä vakuuttaa teille, että me pysymme kunnianhimoisena tässä asiassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Oyer, first speaker. Kiitokset ja sitten EVP-ryhmästä Ryan Hayes ensimmäisenä puhujana, olkaa hyvä. Kiitos Ekon valiokunta ja tervetuloa Ekon valiokuntaan. Ja olitte omassa vaalipiirissäni evp toimiston avaamisjuhlissa Dublinissa. Ja tuolloin alustuksessa totesitte, että investointiaukko on ongelma ja se liittyy kriisiin 600-700 miljardia EUsta puhuttaessa. Kun tarkastellaan esiltä saatuja tietoja, niin huomaa, että joissain maissa on edetty oikein hyvin ja kaikkien kriisitilanne ei ollut samantyyppinen kuin oman. Esimerkiksi Portugali, Espanja, Liettua, Viro, Bulgaaria ja sitten e, joissain käytän ohjelmia ja on hyvin e, vahvasti panostettu e, esir panostukseen ja sen suhtaan BKT. Ja kysyisin seuraavaa. Ne maat, jotka eivät ole näin hyvin edistyneet omani mukaan lukien, kun puhutaan näiden investointilainojen hyödyntämismahdollisuudesta, eh, eikö tässä haluta eh, altistua näiden käyttöön? Onko ongelmana pikemminkin se, että ei löydy kansallista promotoivaa pankkia? Onko ehkä hallinto sellainen, että ei mahdollista tällaisia eh, hanke, hankkeita, jotka ovat sopivan laajuisia? asia vai onko ongelmana se, että ei saada pk-yrityksiä liikkeelle. Kun käydään läpi näitä lukuja, niin suurin komponentti eh, näissä yhteyksissä tuntuukin liittyvän PK-yrityksiin, ja se on varsin kannustava, ja tällaisen mandaatinhan juuri komissio sai ja mekin saimme. Eli ne maat, jotka eivät ole näin hyvin edenneet, tiedättekö miksi näin on? Ja sitten vielä toinen kysymys, jos sallitte. Tiedätte varmasti, että täällä ja muuallakin ollaan pitkälti sitä mieltä, että EIBen mandaattia ehkä muutettaisiin siten, että myöskin asetteollisuudelle voidaan myöntää luottoja. Mitä mieltä olette? Katsotteko, että se voisi eh, vaikuttaa negatiivisesti näihin seikkoihin, jotka muuten määrittävät EIBen toimintaa? Kiitos. Puheaika on siis kaksi minuuttia ja sitten vastausaika kolme minuuttia. Ymmärrän, mitä tarkoitatte, puheenjohtaja, ja toivottavasti en nyt ylitä puheaikaa. Vastauksikin melkein tuli tässä jo, sillä kaikki mitä sanotte pitää paikkaansa melko pitkälti. PK-keskittyminen, niin kuin jo totesin, vuonna 57 näin tapahtui, mutta tästä tuntuu nyt tulevan tärkeä seikka meille. Ja se kertoo siitä, mitä puutteita on pankkijärjestelmässä eu muuten, jos me eh, rahoitamme pk-yrityksiä, se ei ole tietenkään silloin hullua, vaan päinvastoin. Ja kun rakenteita kehitellään ja sääntelyilmapiiriä, eh, niin välttämättä eh, kehitys ei ole sellaista, että normaalit liikepankit haluavat tukea pk-yritysten luototusta ja siksi helposti sitten käännytään meidän puolemme. Ja sitten kumppaneihin liittyvä seikka. Olemme työllistettyä siksi, että eh, saimme kahdeksan 190 miljoonan rahoituksen eh, ja sitten tähän liittyvät myöskin joukkovelkakirjat vuosittain. Mutta kun pankkiin tulin töihin viisi vuotta sitten, niin siinä vaiheessa, kun eh, osasto eh, oman siunauksensa antaa, niin sitten se tapahtuu hankepaperin pohjalta ja sitten yksityiset investoijat näkevät tämän hankkeen mielenkiintoiseksi ja osallistuvat rahoituksen noin kolmanneksella yleensä. Ja tässä yhteydessä tarjousten tulee olla sellaisia, että niitä esitetään eh, kaupallisille ja yksityisille tahoille ja myöskin yksityisille pankeille. Ja sellaisissa maissa, joissa eh, on aktiivisesti toimittu, niin tällöin meillä on hyvät suhteet myöskin pankkeihin. Kun puhutaan suurista maista, esimerkiksi Italiasta, Espanjasta, niin mikä olisi tilanne muutoin ollut. Eli tällainen yhteistyö kansallisten pankkien ja sitten eurooppalaisten julkisten pankkien välillä on todella tärkeää. Ja toisaalta sitten tarve sille, että vahvistettaisiin ja mahdollistettaisiin OPSIS nyt. OPSIS, OPSIS. No, jatkan kuitenkin, vaikka puheaika jo ylittyi. Puhun sitten lyhyemmin seuraavassa vastauksessa, jossa kaikille käy. Thank you. Pervash Perez. Kiitos sitten Pervash Beres. Euh, no, minä, kuten kollega Heis, aloitan viittaamalla erittäin hienon asian, jota EIP on rahoittanut Pariisissa, jossa me olimme mukana avajaisissa. Kysymys oli tällaista huonommasta alueesta, jota yritetään nostaa jaloille. Ja onhan siinäkin, se on hyvä pankin tuloksilla tätä myös tukea. No te vertasitte teidän kapasiteettenne Maailmanpankkiin. Olemme kuulleet, että Kreikka voisi olla kiinnostunut Maailmanpankin lainasta. Mitä voi olla mahdollista, että EIP ei voisi myös astua tässä mukaan? Se olisi mielenkiintoista. Jos katsotaan Junckerin suunnitelma ja tehän olette sanoneet, miten tärkeää tämä on e, investointien kannalta, niin tuntuu siltä, että kun katsoo tätä luetteloa, niin e, tässä on lisänumeroita sektori sektorilta, ja se, mitä vaaditaan investoinnilta, että ne voivat vastata niihin haasteisiin. Mitä te ehdotitte, että voitaisiin tehdä tämän kuilun pienentämiseksi? That, uh... En usko, että tämä on mahdollista, että julkinen sektori ja julkiset pankit yksin tämän tekisivät. Me olemme olleet avuksi ja mielestäni vielä aika menestyksekkäitäkin, mutta kaiken kaikkiaan investointiympäristöä on parannettava Euroopassa ja kaikkein suurin kuormitus tässä on Timmermansilla ja hänen kollegoillaan, kun he yrittävät poistaa investointien esteitä. On yksi asia, josta olen hyvin, olen hyvin varovainen, koska se ei kuulu minulle. Ja tavallaan tämä on hieman vaarallistakin. Mutta se, mitenkä me voisimme tässä toimia. Saattaa olla aloja, joissa me olemme menneet liian pitkälle. Jos katsoo hyvin pieniä projekteja ja niiden määrä, ne, niitä on valtava ja, valtavasti ja ne heikentävät näiden pienten laitosten kapasiteettia. Ja sen vuoksi taas suurissa pankissa me yleensä keskitymme näihin vain suurempiin asioihin. Ja vielä kerran Kreikasta. Yleensä Maailmanpankki keskittyy kehitysmaihin ja Kreikka ei nyt kutsu kehitysmaaksi, mutta Kreikassa tilanne on kuitenkin se tarve on niin suuri, että tämä on hyvä. Me olemme vastuussa Kreikassa 10 prosentilla Kreikan BKTstä, joten me olemme menneet todella pitkälle. Me olimme siellä jo ennen kriisiä ja me jäimme sinne ainoana pankkina koko kriisin ajaksi ja me pysymme siellä. Ja me olemme saavuttaneet valtavan ulottuvuuden ja sillä tavalla jokainen, joka haluaa ottaa Kreikkaa, on tervetullut. Kiitoksesta Robert Siile. Kiitos ja kiitos hyvistä selkeistä sanoista, Hoyer. Kohesio maiden investoinnit on tässä tärkeä asia. Esir myös huomioi tämän seikan rakenteellisesti tarkastellen liikenneala eh, niinkään ollut esir ykkösä näköisellä tai etualalla kuin muut alat. Ja sektorikohtainen ja alueellinen lähestymistapa, siinä on kehitytty. Monia hankkeita on esirin yhteydessä hyväksytty, mutta sitten kun käydään läpi näitä hankekumppaneita, niin Itäistä Euroopasta puhuttaessa yleensä puhutaan kunneista tai kuntien omistamista mm, yrityksistä. Ja kysynkin, onko tämä nyt sitten todellista yksityistä rahoitusta. Sehän oli Esirin tarkoitus, eli saada yksityisiä rahoittajia mukaan. Tietysti jos kuntatasolla teillä on hyvä kumppani ja näin saadaan esimerkiksi satoja ähm, miljardia liikennehankkeeseen Oletatteko sitten, että kunnat lainaavat tai kuntaomisteiset yritykset lainaavat varoja markkinoille, on se mahdollista, mutta kuitenkin tällöinhän sitten, jos varoja eh, tappiona häviää, niin tällöin ei puhuta yksityistä varoista, vaan julkisista varoista, ja se on ongelma. Eli kun asioista keskustellaan, eh, niin todetaan, että tarvitaan eh, lisäluototusta, mutta on katsottava, minkä tyyppisiä paineita tässä asetetaan sitten ähm, valtiovarainministeriön suuntaan juuri siksi, että tässähän puhutaan pitkälti julkisista varoista eikä yksityisistä. Kysyn, äh, mitä mieltä olette, eikö tässä törmätä hankaluuksiin tulevina vuosina, <clears throat> jos tällä tavalla jatketaan? The... Kyllä ymmärrän hyvin, että riskejä on. Ja riskejä on sitten hallinnoitava, niinhän aina kun pankkiin maailmasta puhutaan, ei voi vain sulkea silmiä ja pistää päätä pensaaseen. Ja siksi olemmekin yhdessä muiden talousosastokollegojen kanssa ja Eurostat-kollegojen kanssa asiasta keskustelleet, jotta saataisiin käsikirja eh, kunnille ja alueille siitä, miten niiden olisi syytä paremmin eh, eh, huomioida EU-varat ja niiden käyttöä ja toisaalta EIPeltä saatu tuki ja toisaalta miten yhdistää nämä sillä tavalla, että todellakin kasvupaketin linjausten mukaisesti mennään noin puoli vuotta sitten tämä esitys saatiin ja siitä on tullutkin varsinainen bestselleri. Ja sen myötä nyt on päästy eh, eroon näistä epäilyksistä, jotka liittyvät rahoitusvälineiden käyttöön. Monissa maissa rahoitusvälineiden käyttöä tarvitaan, eh, mutta monet pitivät ensin sitä liian kallina. Näin ei kuitenkaan ole välttämättä, ei todellakaan, eh, mutta tällainen vaikutelma on sattunut rahoituskriisin jälkimainingissa syntyä. Eli on paremmin selvennettävä sitä, miten rahoitus tällä tavalla toimii ja miten sitten esi- ja eri tahot tässä yhteydessä huomioidaan. Ja toivottavasti todellakin mm, tässä edetään. Ja varsinkin ne alueet, joista juuri puheenvuorossanne puhuitte, tarvitsevat tällaista tukea. Ihan huonosti ne eivät ole pärjänneet Eserin puitteissa tähänkään mennessä, mutta parantamisen varaa kyllä on. Dank, Herr Vorsitzende. Bonjour, Werner. J'avais une Niin, huomenta. Niin, yksi kysymys tässä juudittiin Euroopan investointineuvoston kymmenvuotispäivää siellä pystyin tutkijoiden kanssa keskustelemaan, niin oli aika ilmeistä, että täytyy ehkä hiukan miettiä paremmin, miten yhdistetään eri välineitä, joita meillä Euroopassa on. Uskon, että Euroopan tutkimusneuvoston etu on siinä, että se antaa keinoja, välineitä tutkijoille ja keskitytään erinomaiseen, erinomaisuuteen eikä tehdä tällaisia poliittisia tai maantisia analyysejä. Sitten sitten maita, jotka hyötyvät suurin piirtein yhtä lailla. Ja tässä ehkä heikot heikkenevät ja vahvat vahvistuvat, mutta miten voitaisiin yhdistää nämä rahat, jotka, joita ei käytä vain perustutkimukseen, vaan pikemminkin tarkoituksena on kuitenkin perustutkimuksen tukeminen ja luodaan tutkimusinfrastruktuuria, yliopistoverkostoa, te korostitte varoita käytetään nume- digitaalipuoleen ja miten eri välineet, horisontti 2020 ja niin edelleen, miten ne yhdistetään sitten se, mitä kansallisella tasolla tehdään, jotta koko Eurooppa saadaan kiskottua ylöspäin. Onko teillä jotakin ajatuksia tästä? Well, I said at the beginning that I have pretty much... Jo alussa totesin, että Minulla on tässä nyt kansainvälisen kilpailun silmälaiset nokallani ja yksi päähaasteista liittyykin tähän Euroopassa, eikä tätä voida hoitaa ainoastaan vahvistamalla vahvoja osia ja jättämällä muut syrjään. Kun matkustan eri puolilla Euroopan unionia, niin joskus kyllä huomaan, että enkä tässä puhu nyt pelkästään tästä tutkimusinstituutista, vaan todellakin Joskus kun esimerkiksi näen, millä tolalla ovat vaikkapa koulut ja koulurakennukset, niin vähän askarruttaa se, että miten me panostamme tuleviin sukupolviin. Tärkeää olisi todellakin eh, hyörintää nämä eh, varat, luotot Euroopan unionin ja kuntatasolla ja mahdollistetut eh, rahoituslähteet yhdessä yhdistämällä voimavarat ja tällä tavalla sitten todellakin pyrittävä tukemaan ja kehittämään niitä alueita, joilla on hankaluuksia. Ei tule pukea ainoastaan PK-yritysten rahoittamisesta EB-varoin, vaan todellakin siitä, että e, kiinnitän huomiota tärkeisiin kysymyksiin ihan e, peruskoulutuksesta liikkeelle lähdetään ja tietysti sitten huipulla nämä varsinaiset tutkimusyksiköt todellakin tarvetta parannuksille on. Ja on tärkeää, että paremmin myöskin integroidaan asiat silloin, kun puhutaan julkisen ja yksityisen sektorin toimista. Ja tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että mietimme hieman myöskin tätä lainsäädäntöpuitteistoa, sillä Euroopan suuri puute ainakin joskus on siinä, että perustutkimus ja sitten uusien hyvien tuotteiden kehitys, niissä kyllä olemme ykkösiä maailmanlaajuisesti tarkastellen, mutta sitten kun tämä kehitetty tuote on markkinoille saattamisvaiheessa, niin sitten vastaan tulee kaikenlaisia esteitä ja niinpä sitten tämä tuote ehkä jossain vaiheessa tulee markkinoille, mutta brändi ei olekaan eurooppalainen, vaikkapa korealainen tai amerikkalainen. Ja tämä interface-rajapinta tulee huomioida paremmin, eli kehityksen ja markkinoille saattamisvaiheen välinen jakso. Uskoisin, että Horisontti 2020 tai muiden hankkeiden myötä teidän tuellanne onnistutaan edistymään. Investoinneissa ei todellakaan olla niin pitkällä kuin pitäisi olla Euroopassa ja tähän tarvitaan muutosta. Kiitos ja Paloma Lopes seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Y buenos días, señor Hoyer. Kiitoksia. Huomenta, herra Hoyer. Minulla on kolme kysymystä teille Huomaatteko, missä olen? Hyvä. Siis minulla on teille kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy esirahastoon, mutta en kysy hankkeiden määrästä tai luotoista, vaan täydentävyydestä, koska on, voidaan todeta, että investoinnit Euroopassa ovat parantuneet sen jälkeen, kun tämä eh, aloite otettu käyttöön. On selvää, että rahoituksen parantaminen tarkoittaa suoraan sitä, että investointeja tehdään enemmän silloin, kun, jat- kun kuitenkin jatketaan säästöpolitiikkaa julkisella sektorilla ja palkansaajia vastaan kuitenkin tuntuu siltä, että tässä asiassa emme edes näe, että esi- toimii ihan samoin kuin EIP aikaisemmin. Se vaan aiheuttaa monimutkaisuutta rahoitusjärjestelmään. Tämä näkyy pk-yritysten luotoissa. Tämä ohjelma on toiminut hyvin Espanjassa, mutta se oli jo olemassa aikaisemminkin ja tämä se on vain nyt muuttanut tavallaan asuntoa tai taloa. Tuoko se jotakin todellista lisäarvoa, enpä tiedä. Sitten Tilintarkastustuomioistuinkin tuntuu epäilevän EFSin jatkamista samasta syystä ja haluaisin tietää, mitä te olette tästä mieltä. Ja onko tämä pelkkää aikaisemman toiminta muuttamista uude, uuteen malliin. Sitten toinen kysymykseni vielä, vaikkakaan te ette kommentoineet EIPn toimintaa, ei EUn ulkopuolella, niin tästä kysyisin. Minulla on sellainen vaikutelma, että ei oteta huomioon perusoikeuskirjaa, johon EIPenkin pitäisi liittyä. Haluaisin tietää, onko teillä joku tapa varmistaa, että teidän luotot eivät suoraan tai epäsuoraan rahoita hankkeita miehitetyllä alueella, kuten vaikka Palestinassa tai Saaran alueella. Sitten lopuksi te puhuitte aikaisemmin, että me tavallaan täällä parlamentissa olemme hanke Mm, suurlähettiläitä, mutta tänään haluaisin kuitenkin puhua teille yhdestä konkreettisesta projektista Lorkan, Lorkassa museon alueella, joka liittyy mm, maailmastumisen jälkeiseen jälleenrakennukseen. Kunta ei ole pyytänyt varoja. Hetki vain pyydän puheenjohtajalta. Ja haluaisin tietää, miten EIP toimijoita varmistetaan rahoituksen saapuminen. Britain part of the question. Other colleagues otherwise. Täällä on muitakin puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä. En, en ole samaa mieltä näistä epäilyistä, joita tilintarkastustuomioistuin esitti, mutta ne on otettava vakavasti luonnollisesti sen vuoksi, että aina voi puhua sitä lisäävyyttä, esirin lisäävyyttä vastaan hyvin helposti, koska jokainen nu, uusi projekti, oli kysymys sitten PK-yrityksestä tai jostain suuresta, suuren yrityksen projektista, ja osoittaa, että tämä kyseinen projekti olisi ollut rahoitettavissa ilman esiriä tai EIPtä. No, ei vält- no tietenkin, mutta kuitenkin EIPn kautta monet kykenevät lisäämään toimintaansa ja riskiprofiili olisi korkeampi kuin perinteisessä lainoissa. Eli on turha sanoa, että ESIR on ainoastaan tällainen jatke EIPn toimille, taikka että jokin projekti olisi voitu rahoittaa, oli mikä oli, se ei ole totta. Ennen kuin ESIR otettiin käyttöön, niin EIP kykeni tekemään hyvin vähän, rajallisen määrän riskitoimia. Se kattoi noin 6 prosenttia meidän kokonaisrahoituksestamme. Ja kiitos EUn takuiden nyt jopa 30 prosenttia on näitä erityisrahoituksia riskiryhmässä. Ja on odotettu, että tämä lisää pankkien osallistumista neljästä miljoonasta yli miljardeihin. Eli täytyy katsoa tätä lisäävyyttä salkkunäkökulmasta. Ja mitä tulee näihin perusoikeuksiin, tämä on sisäinen osa ympäristöarviointia jokaisessa projektissa ja meitä valvotaan tässä hyvin tarkkaan – ja koko valitusmekanismi ja valvonta ja kaikki. Toki, toki me kuulemme aina välillä valituksia, mutta sitten selvitämme asian ja yritämme sitten ratkaista ongelman. Ja mitä tulee tähän yrityksen vastu, vastuiseen, siihen en, en voi vastata teidän kysymykseen, että tähän minun täytyy toimittaa teille kirjallisesti vastaus tästä uudesta projektista. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuonna EIP investoi 19 miljardia puntaa, tai anteeksi euroa, neljäsosan lainoistaan ilmastonvastaiseen toimintaan, ja te otitte kantaa, että sanoitte, että investoinnit sullakin eh, huippumäärin tähän. Olen tietysti siis tyytyväinen vihreänä, että pyritään saavuttamaan 20 prosentin tavoite eh, koskien uusiutua energiaa, mutta ehdottaisin, että tarkoittaa sitä lopettaisiin nopeasti investoinnit fossiilisten polttoainehankkeisiin mikä on EIPn kanta fossiilisen polttoaineen investointeihin, missä vaiheessa odotetaan, että kaikki äh, hankkeet tällä alalla loppuvat. Ja sitten vielä lisäkysymys tilanteesta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Varmasti tiedätte, että hallituksemme on yksityistämässä omia invest- investointipankkejamme ja on estetty ja kuitenkin Australian pankki on tunnetumpi fossiilista polttoainehankkeestaan kuin vihreästä energiasta. Kysyisin arviota ystävien kuningaskunnan onnistumisesta, miten se on saanut EIPn rahoitusta uusiutuvan energialla. Onko tämä tällainen menestystarina teidän mielestänne ja miten te reagoitte tähän yksityistämishankkeeseen, miten se voi vaikuttaa tähän 20 prosentin uusiutuvan energian tavoitteeseen iso britanniassa Kiitoksia. Um. When it comes to... Mitä ilmastonmuutostoimenpiteisiin tulee? Pankkinne on monenvälisistä rahoitteista puhuttaessa kakkosijalla maailmanlaajuisesti. Ja kun COP 21 valmisteltiin ja oltiin ihan eturintamassa limassa, että saataisiin Maailmanpankki ja aluekehityspankit yhteen Olimme siis ihan moottorin tässä mukana näissä COP21-menettelyissä ja esitimme omat tavoitteemme 20 prosenttia liittyen ilmastonmuutoksen vähentämisen tai ilmastonmuutostoimiin. Ja näiden, nämä testit on läpäisty ja on luvattu 35 prosenttia EUn ulkopuolisista osista puhuttaessa ja näistä toimista, kun puhutaan, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja tähän asetettuun aikarajan. Yhdistynyt kuningaskunta, kun se eroaa EUsta, se on suuri menetys meille kaikille, mutta myös pankillemme erityisesti, koska se on ollut ja on yksi vahvimmista kumppaneistamme, mitä tulee ilmastotoimiin ja energiatehokkuustoimiin ja uusiutuvien hyödyntämiseen eli tämä tulee taseestamme jossain vaiheessa sitten puuttumaan. Ja toivottavasti löydämme jonkinlaiset kompensaatiokeinot, mutta ihan helppoa se ei tule olemaan. Henkilökohtaisesti, kun puhutaan vihreästä pankista, eh, sanoisin, sillä aikaisemmissa tehtävissäni niin tämä hanke tuli jonkin verran minulle tutuksi. Eh, eh, on tässä taustalla, mutta siis todellakaan tämä ei kuulu minun toimintakenttäni, eli en voi lähemmin asiaa kommentoida. Katsoisin kuitenkin, että on syytä sanoa, että yhdistynyt kuningaskunta tulee sitä tulee ikävä, kun puhutaan näistä ilmastohankkeista ja kehitykseen liittyvistä hankkeista ja ylipäätään on katsottava, haluaako EU jatkossakin olla yhtä vahva näissä kysymyksissä, jos niin muiden on panostettava enemmän. Aikaa vielä. Haluaisin vastustaa tähän näihin fossiilisiin polttoaineisiin. Energy. Tärkeä asia. Energiapolitiikkaammehan on neutraali eh, silloin, kun puhutaan energiatuotantotyypistä. Standardit ovat korkealla, mitä tulee päästörajoitteisiin mutta me emme saa lähteä sanelemaan jäsenmaille sitä, mitä energialähteitä niiden tulee käyttää, jos vain ne pitävät kiinni korkeista päästöstandardeista ja rajoituksista. Jos joku haluaa mennä pidemmälle kuin tämä, niin silloin on käännyttävä osakkaiden puoleen ja sitten tähän liittyykin jo paljon poliittista argumentointia. Kiitokset ja sitten edustaja Annemans. Puhun hollantia, jos käy. Halusin kysyä teiltä ylimääräisesti vielä tästä roolista, joka teillä on investointipankkina, jonka olette saaneet viranomaisilta liittyen pakolaiskriisiin maahanmuuttajiin varsinkin mitä liittyy tähän ulkoiseen investointisuunnitelmaan ja 5,3 miljardia, josta 3,7 on nimenomaan takuiden nostamiseen ja riskinsietokyvyn parantamiseen. Tässä, tähän liittyy ihmisoikeudet, avoimuus, autoritääristen hallintojen epävakaus ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki nämä koskevat toimintaanne, mutta mitä mieltä te olette, kuinka te itse arvioitte tätä uutta roolia, jonka poliittiset päättäjät ovat teille sysänneet? koska periaatteessahan teidät on perustettu tekemään ihan muita asioita. Ja ehkäpä teillä ei ole tarvittavaa osaamista hoitamaan tällaisia erityistehtäviä. Miten te teette tämän konkreettisesti? You should be aware that EIB is active outside the European EIP on, aktiivinen, on ollut aktiivinen Euroopan unionin ulkopuolella alusta alkaen ja noin 10 prosenttia meidän lainavolyymista, niin noin 10 miljoonia euroa vuodessa sijoittuu sinne. Ja mitä tulee Afrikkaan, niin tällä hetkellä me olemme läsnä koko mantereella, siellä on meidän ihmisiämme, koska meillä on mandaatti tähän yhteistyöhön. Joten me olemme siellä. Afrikka ei todellakaan ole tuntematon alue meille. Ja kun sitten oli kysymys tästä maahanmuuttokriisistä, joka vei jonkin verran aikaa hämmästyksekseni, muistaa, kun olin äh, neuvoston kokouksessa, jossa sanoin, että välttämättömyys äh, vastata tähän maahanmuuttohaasteeseen vaatii investointeja. Ja mitä tulee eh, investointeihin vastaanottaviin maihin, eh, transitmaihin, Länsi-Balkanille, eh, kohdemaihin pohjoisessa, niin nämä vaativat valtavia investointeja, mutta kuitenkin Teiltä kysytään loppujen lopuksi, että hoiditteko te ainoastaan oireita vaiko maahanmuuton syitä. Ja tähän me tarjosimme pakettia ja komissio on nyt tekemässä tätä pakettia. Minusta meidän täytyy integroida tähän tällainen kaiken kattava toiminta. Me voimme puhua tästä nyt puoli vuotta, mitään ei ole tapahtunut, mutta toivon mukaan mallattaan puheenjohtajakauden lopuksi saamme aikaan konsensuksen. Ja mitä sitten tulee tähän riskisietokyky projektiin, niin tämä, nämä projektit ovat käynnissä paikan päällä ja tämä sietokykyaloitte. Olen sitä kiitollinen. Olen kiitollinen siitä tuesta, mitä me olemme saaneet moraalisesti. Mutta minä tarvitsen kuitenkin vielä 720 miljoonaa luvattua rahaa jäsenvaltiolta ja komissiolta vuoteen 2020 mennessä. Eli tämä tehtävä on kunnianhimoinen ja seuraava maahanmuuttoaalto tulee todennäköisesti tänä vuonna, ei parin vuoden kuluttua. Ja äh, riskinsietoaloite on käynnissä ja toivomme, että tämä tulee olemaan osa esiriä ja me olemme valmistautuneet tähän hyvin ja erittäin hyvässä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa. Me teimme suuren ponnistuksen, joka oli nimeltään Boost Africa. Yritimme parantamaan nuorten yrittäjien yritysmahdollisuuksia. 1500 heitä ympäri koko mantereen. Ja monet jäsenvaltiot näkevät tarvetta tukea tällaisia projekteja. Ja minä uskon, että pankki, joka ei yritä korvata näitä pankkeja, mutta yrittää tarjota tiettyjä taloudellisia ulottuvuuksia ihmisille, jotka haluavat jäädä kotimaihinsa. Niin siihen tämä on hyvä. No niin, nyt ryhmitellään vähän näitä kysymyksiä. ensimmäisestä ryhmästä. Kirtsas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Hoer, pidän EIPtä erittäin onnistuneena, tehokkaana EU-laitoksena. Toimielimenä kuitenkin monet kollegani ja minä uskomme, että EIP voisi toimia enemmänkin ja edistää reilumpaa, tasapuolisempaa verojärjestelmää erityisen asettaen sääntöjä rahoitusvälikäisille, joiden kanssa tekee yhteistyötä. Voisitteko vakuuttaa nämä rahoituksen välittäjät hyväksymään EIPn säännöt näissä kysymyksissä, vai onko tämä ongelma siinä, että pitäisi sopeuttaa yhteen näiden maiden kansainen lainsäädäntö ja sovittaa se yhteen näihin, näiden rahoituksen välittäjien kanssa? Ja jos on vielä aikaa, niin toinen kysymys, voisitteko jatkaa hiukan enemmän – aiheesta, Brexit-tilanteesta ja miten se vaikuttaa eip -hän. On meneillään olevia hankkeita, joissa yhdistynyt kuningaskunta on mukana. Miten EIPn elämä muuttuu Brexitin jälkeen? We group the question, yes, we collect. Uh, Katalin Ivan. Tänne edustaja Ivan. Mulțumesc. O să vorbesc în limba română. Kiitos. Puhun äidinkieltäni romania. Ja minulla on yksi lyhyt kysymys, joka liittyy yhteen pankin päätavoitteista, eli kuinka se saisi lisättyä investointien määrää EU:ssa. Sillä on tarkasteltu sitä, mihin kehitys suuntautuu. Suuntautuu sinne, eh, missä investointeja eh, toteutetaan ja missä saadaan sitten rahoitus eh, eri lähteistä, yhdistelmälähteistä järjestymään. Mutta sitten on jäsenmaita, joissa on investointivajetta ja näistä maista puhuttaessa puhutaan ehkä eh, alueista, jotka ovat jääneet hieman jälkeen kehityksessä ja joiden alueelle voi olla hankala ajatella eh, suuria eh, investointihankkeita, eikä välttämättä alueella ole asiantuntemustakaan. Ja olisiko mahdollista jollain tavalla kiinnittää huomiota myöskin maantieteellisiin kriteereihin, jotta nämä investoinnit saataisiin vähän tasaisemmin jaettua eri puolille EUta. Ja näin eh, voitaisiin ehkä ajatella, että eh, pankin tai komission kautta saataisiin myöskin asiantuntijaosaamista mahdollisesti sellaisille alueille, varsinkin itäisen Euroopan alueille, eh, joissa, jotka kärsivät nimenomaan siitä, että paikan päällä ei ole riittävää asiantuntemusta. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia sitten, Mato, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan nopeasti täydentävyydestä myös, mutta nyt sen suhteen, miten komissio ja parlamentti arvioivat tätä, jotta saataisiin aikaan suurempaa täydentävyyttä, haluaisin ei tekee oikeansuuntaisia ehdotuksia. Mitä, mistä pitäisi tätä täydentävyyttä löytyä koko salkusta eikä niinkään yksittäistä hankkeista. Minkälaisia ehdotuksia voisi tästä tehdä? Ja sitten kun otetaan mukaan kansalliset kehityspankit, niillä on suurta merkitystä parlamentissa ja ollaan sitä mieltä, että ne voisivat olla vieläkin kunnianhimoisempia, Nä, siis nämä kehityspankit. Mitä olette tästä mieltä ja sitten aiotteko te tehdä enemmän tällaista ryhmätyötä näiden kansallisten kehityspankkien kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. First of all, Mr. Kirchhoff. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä, teitä vahvasta tuesta, hyvästä yhteistyöstä ja syvällisestä tietämyksestä, jota teillä on meidän toimielimestämme. Sitten te esititte kysymyksen. Miten edistetään oikeudenmukaista avointa verojärjestelmää asettamalla tietyt säännöt myös sopimussuhteisiin? Olemme hyvinkin tietoisia siitä, kuinka tarkkaan tärkeää globaali kehitys on ja osallistumme globaaliin keskusteluun verokysymyksistä aktiivisesti ja me yritämme edistää oikeudenmukaisempaa, avoimempaa vero- verotusta. Jatkuvasti pankki valvoo kehitystä EU-tasolla, kansainvälisellä tasolla, että että meidän standardimme sopivat yhteen sen kanssa, mitä kansainvälisesti tapahtuu parhaimmat käytänteet ja sovellettavat markkinastandardit, esimerkiksi kun ajatellaan tulevaa verotuslainsäädäntöä. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta tehostaisimme verotukseen liittyvää huolellisuusperiaatteen toteutumista ja hyvää hallintavaa verokysymyksissä ja miten varmistetaan tur- turvatakeet veropetoksia vastaan, kun olemme yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa ja Tämä liittyy siis due diligence-periaatteeseen, sen toteutumiseen, mutta tämä on todellakin vaativaa, koska nämä tilanteet muuttuvat päivästä toiseen. Meidän pitää olla todella valppaita ja osallistua kansainvälisiin eh, foorumeihin, joissa näitä asioita edelleen kehitetään ja käsitellään, ja me haluamme toimia juuri tällä tavalla. Sitten Brexitistä miltä EIP tulee näyttämään tämän jälkeen surkealta, niin kuin kaikki muutkin tulemme näyttämään surkealta yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien ja aivan erityisesti, mutta näyttää olevan fakta, että he lähtevät. Minä todellakin pahoittelen sitä sydämeni poista. Sillä on seurauksia ja keskustelin tässä puheenjohtajan kanssa ennen kuin tulin tänne, että meidän pitää löytää keino perustavat tällainen, olla yhteydessä Euroopan parlamentin ydinryhmään, joka on vastuussa Brexit-neuvottelusta ja varmistaa, että EIP otetaan huomioon. Ei tarvita mitään halpaa halpoja neuvottelutaktiikkoja, vaan pitää saada hiukan tuntemusta siitä, mikä EU, EU-pankilla on tässä Brexit-yhteydessä – ja sehän on relevanttia erityisesti EU-talousarvion kannalta, todellakin relevantti kysymys, mutta EIP ei ole osa talousarvio, se on pääomaperusteinen äh, laitos, jolla on huomattavat volumit joukkolainoja puoli äh, miljoonaa euroa. Todella relevantti kysymys. Otetaan EUn vuosittainen budjetti 140 miljardia vuodessa suurin piirtein meidän osu, me toimimme 80 miljardin pohjalta ja yhdistyneen kuningas on 16 prosenttia osakkeistaan ja on erityisen tärkeitä alueita mukaan, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. On tärkeää, että poliittiset, poliittiset johtajat myös te saatte täys, täyden kuvan tilanteesta. Kaikki nämä kysymykset ovat todella arkaluontoisia, koska me toimimme kansainvälisillä pääomamarkkinoilla näissä asioissa. Me löydämme kyllä keinon ja varmistamme, että poliittiset johtajamme saavat saavat kunnon kuvan tilanteesta ja antavat teille tilaisuuden ymmärtää koko dimension. Meillä on erityinen Brexit-työryhmä perustettu pankissa, koska tämä ei ole mitään business as usual toimintaa. Tarvitaan juridisia asiantuntijoita. Meillä on ihan oma erityinen tiimi tätä varten. Siellä on mukana erittäin kokeneita juristeja ja matemaatikkoja, jotka auttavat meitä viemään tätä prosessia eteenpäin. Ja tästä tulee äärimmäisen tuskallista ja vaativaa ja te aivan erityisesti, teidän kannattaa seurata tätä prosessia ja pyydämme, kehotamme teitä tähän. Sitten olen kyllä tietoinen tästä ongelmasta, vaikka olen aika vaikuttunut siitä, että ESIR on osoittanut, että suhdanteita tasoitteleva toiminta on mahdollista. Jos tarkastellaan tätä BKT-luetteloa tai per capita tilanne, että Mitkä maat ovat eniten hyvä, hyötyneet esiristä? Poikkeuksena ehkä Italia ja Espanja, jotka ovat seitsemännellä yhdeksännellä sijalla, niin siellä on vain maita Itä-Euroopasta oikeastaan listan kärjellä, joten me olemme kyllä onnistuneet, mutta vielä paljon enemmän täytyy saada aikaan ja tässä tarvitaan myös valmiuksien rakentamista kansallisella tasolla, koska teidän maissa on aivan erityisesti mielestäni äh, on paljonkin resursseja vielä julkisia hankkeita varten ja yritysten tukemisen Potentiaali on valtavaa. Ja varmaankin tähän tulee pian selkeyttä tulevina kuukausina. Haluamme antaa enemmän neuvontapalveluita. Kuitenkin, jos tarkastellaan menneisyyttä, ajatellaan menneisyyttä, yksi suurimmista toimistoimme, to, toimistoistamme toimii Bukarestissa varsin pitkään. Ei ole niin, että neuvontatoiminta on jotenkin jotain ydinfysiikkaa. Sitä on vain tarpeeksi hyväksi käytetty ja olemme juuri käyneet varsin mielenkiintoisia neuvotteluita ja on saatu aikaan konkreettisia hankkeertuksiakin. Tässä tarvitaan kansallisten edistys, kehityspankkien tukea. Me olemme tyytyväisiä tästä yhteistyöstä. Se, tämä tuli esille myös herra Maton kysymyksessä. Teidän maanne on tästä hyvä esimerkki, mitä tulee pk-yritysrahoitukseen, koska eh, me tarvitsemme he, niitä, me tarvitsemme meitä, koska meillä ei ole yksittäisiä yhteyksiä näiden maiden pk-yrityksiin. Se ei ole mahdollista tämä yhteistyö kansallisten eh, kehityspankkien kanssa on sellainen asia, jota pitää laajentaa. Olemme tehneet tarjouksia ja yritämme tehdä myös ehdotuksia näille kansallisille kehitystahoille muutenkin kuin pankeille, koska tämä on todella avainkysymys ja minun täytyy sanoa, että on yksi ulottuvuus, joka teidänkin pitää pitää mielessä täällä parlamentissa, nimittäin kansallisten kehityspankkien läsnäolinen suhteellinen vahvuus on todella erilaista. Pitää varmistaa, että loppujen lopuksi eikö se ole vain viidestä suurimmasta, jotka ottavat isomman osan kakusta. Meidän pitää olla läsnä ja saada tukea näiltä pankilta ja muilta tahoilta, myös pienemmissä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioissa, joissa tällä hetkellä vielä ei ole kansallisia kehityspankkeja. Teemme näiden pankkien kanssa yhteistyötä. Jatkossakin se on ihan selvä, mutta me tarvitsemme tämän tyyppistä yhteistyötukea myös muista maista. Kiitos. Sitten herra Fernandes. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä, konkreettisia kysymyksiä. Toivon, että saan vastauksen myös. Junckerin suunnitelma alun perin tarkoituksena oli lisätä investointeja Euroopassa – ei tarkoitus vain parantaa yksityisen sektorin investointeja, vaan helpottaa myös julkisen sektorin investointeja. Tässä mielessä panos julkiselta tasolta esimerkiksi pääomittamisessa ja näillä investointialustoilla, järjestelmissä, sen ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa kasvu- ja vakaussopimukseen. Tunnen kyllä epäilyä siitä, että nämä investointijärjestelmät toimivat tarpeeksi hyvin ja haluaisin kysyä teiltä, miten te arvioisitte EIPssä näitä investointifoorumeita tai investointijärjestelmiä, mihin on saatu rahaa Junckerin suuntaista, onko jotakin malleja, hyviä esimerkkejä jostakin maista ja miten sitten voitaisiin tarkistaa tai Junckerin suunnitelmaa. Olisi, parimpi, olisi hyvä tehostaa näitä investointijärjestelyitä. Sitten toinen kysymys näistä investointineuvontakeskuksista. Ne ovat tällaisia konsultointikeskuksia, ne pystyvät neuvomaan hankkeiden kohdalla. Se oli hyvä, myönteinen uusi ajatus ja idea, mutta jälleen minulla on sellainen vaikutelma, että ei oikein tiedä missä määrin ne toimivat riittävän hyvin neuvonantotehtävässään ja haluaisin kysyä teiltä, kuinka monta, monia hankkeita päätyy näihin neuvontakeskuksiin ja mitkä saavat myös sitten rahoitusta Junckerin suunnitelmasta. Siis kysyisin näistä järjestelyistä ja investointineuvontakeskuksista. Thomas Mann, kiitokset. Kollega juuri totesi, että tässä PK-yrityksiä on tuettu. Ja esittäisin Frankfurtista esimerkin. Itsehän olen kotoisin Hessenistä ja 400 miljoonan luotto mahdollistui, kun lähdettiin tätä uutta terminaali kolmosta lentokentällä rakentamaan, sillä matkustaja, lentomatkustajan luvut nousevat huomattavasti ja siksi tällaista investointia tarvitaan ja näin luodaan myöskin uusia työpaikkoja Onko muita tämän suuruusluokan hankkeita, joissa voisi sanoa, että eh, tulevaisuusulottuvuus on todellakin selkeästi huomioitu? Ainahan ei näin välttämättä ole heti. Ja sitten investointiohjausfoorumi, varsin tärkeä hanke sekin, jotta sijoittajat paremmin tietävät, miten tarjouskilpailumenettelyt hoidetaan ja toisaalta viranomaiset myöskin saavat tietoa, koska eivät välttämättä tiedä, minkä tyyppistä teknistä tukea voi vaikka aluetasolla tarjota. Ja tämä uusi väline ja siihen liittyvät innovaatiot, eh, eli sellainen foorumi, jotta palvelun tarjoajat voivat kääntyä sellaisten tahojen puoleen, eh, vaikka alussa vastaanotto ei olekaan kovin ystävällistä. Onko teillä tähän liittyen jotain uutta tiedossa? Thank you, Nina Gill. Kiitos, Nina Gill. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Rahoyer, uh olen samaa mieltä kanssanne tunteestanne Brexitistä. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyykin Brexitiin. Minun vaalipiirissäni meillä on säännöllisissä rakennetaan tällaista mm, sairaalaa, joka saa esir ykkösestä rahaa. Se on suuri projekti ja se on tärkeää ei vain siksi, että se tarjoaa suurelle väestömäärälle hoitopalveluita, mutta koko alueelle. Mitä takeita te voitte antaa minulle ja muille, että nämä projektit jotka on käynnistetty, että ne viedään loppuun. Toinen kysymys liittyy enemmän ei rooliin ja ulkoisiin toimiin. Teillähän tulee kasvava rooli, kun vastaatte tähän humanitaariseen ja pakolaiskriisiin äh, EUn naapuruudessa tämän ulkoisen investointisuunnitelman kautta, joka on yksi osa esiriä. Mitä äh, oppia te olette ottaneet esiristä niin, että, jota voitte hyödyntää EIPssä? Ja käsittääkseni teidän mandaattinne ulkoiselle lainanannolle on tarkistettu ja tietyillä aloilla on tehty leikkauksia, kuten Aasiaan. Ja huolenaiheeni onkin, Monet näistä projekteista liittyvät ilmastonmuutoksiin. Mitkä ovat seuraukset siitä, että nämä projektit loppuvat? liittyen sekä EUn sitoumuksiin että strategisiin investointeihin näillä alueilla. Sitten vielä ilmastonmuutokseen tehän jo puhuitte siitä, mutta yksi meidän huolenaiheemme on, miten voi varmistaa sen, että investoinnit Pariisin ilmastosopimuksen suhteen täyttyvät. Miten te varmistatte sen, että Esirin suunnitelma saavuttaa saavuttaa jotain niistä tavoitteista, joita asetimme itsellemme Pariisin ilmastosopimuksessa. Ah, oh, good. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Pahoitteluni, etten ollut täällä alusta asti. 308 artikla, joka määrittää investointipankin, niin osakkeenomistajien tuolla jäsenmaita se, mitä aikaisemmin totesitte, Brexithän tarkoittaa sitä, että Britannia saa oman investointipankkinsa. Minkä tyyppisiä varasuunnitelmia teillä on tätä varten? Esimerkiksi, miten suhtaudutte tässä osakkeenomistajiin? ja sitten Elana kirjassa pitkän aikavälin suunnitelmia tai mukautatteko portfoliota siten, että annatte takaisin eh, suurat kaasavirrat, jonka kautta sitten maksatte Britannialle vai olisiko mielestänne parempi ajatella jonkinlaista toista eh, siirtojärjestelyä, eli että esimerkiksi ne varat, jotka UK-hankkeisiin liittyvät, siirretään UK-hallitukselle eh, cash payment muodossa esimerkiksi. Ehkä voisi olla parempi, jos UK perustaisi oman eh, irrallisen rahastonsa tätä menettelyä varten. Ja kun ajatellaan nyt tässä aikataulua, niin minkälaista aukataulua tässä tarvittaisiin, jos tämän tyyppiseen menettelyyn mennään? Thank you very much. Um... No ehkä neuvoantava rooli ja foorumin joustavuus, nämä ovat todellakin ihan avainasioita. On selvää, että kehittämisen mahdollisuuksia ja varaa vielä on, ja toivottavasti siinä onnistutaan. Aiomme toivoa mahdollisimman joustavasti siksi, että kumppanit me ei ole suoraa pääsyä EUn talousarvoja varauksiin niin kuin meillä on, ja siksi meidän on tämä asia huomioitava. Eli neuvoa, neuvonantavuus ja neuvonanto on ihan olennainen avainsana. Ja sitä tarvitaan juuri siksi, että vahvistetaan Eh, hallintoviranomaisten eh, kapasiteettia eh, näiden hankkeiden täytäntöönpanoon liittyen. Ja tämähän on ollut heikko lenkki ainakin joissain itäisissä jäsenmaissa. Sen uskaltaa tässä ihan avoimesti sanoa. Fernandes sitten kysyi näistä foorumeista ja kehityspankkeista. No näitä tällaisia pankkeja on kansallisesti 16 eikä tässä nyt puhuta pelkästään pankista, vaan myöskin näistä subsidiariteettirahastoista, ne ovat mielenkiintoisia, sillä monissa maissa tilanne on sellainen, että tarvitaan yrittäjyyteen liittyvää rohkaisua, kannustusta, startuppeja tarvitaan ja semmoisia toimia, jotka mahdollistavat PK-yrityksen toiminnan käynnistämisen. Ja uskoisin, että e, investointirahasto toimii tässä hyvin. Se on huomattavasti aktiivisempi nyt kuin aikaisemmin. Ja näissä asioissa on edetty aika mukavasti. laajakaistarahasto, sitä voidaan pitää yhtenä esimerkkinä. Se on lanseerattu juuri jokunen aika sitten ja pidämme sitäkin hyvänä hankkeena. Sitten paikallistason, aluetason hankkeet varsin rohkaisevia joskus, mutta joskus juuri päinvastoin. Maa, joka jonka tunnemme hyvin ja josta meillä on sitten esimerkkejä, niin on oikein erinomaisen hyviä esimerkkejä, sitten aika hurjan kauheita esimerkkejä, varsinkin kun lentokentistä puhutaan. Tämä Frankfurtin hanke, se on, onko se osa EUn liikennestrategiaa? No jos, niin silloin ehkä kannattaa tietysti eh, suunnata investointeja myös siihen. Mutta Selvää on, että olemme olleet mukana monissa lentokenttähankkeissa EU-ssa, ja näin tulee olemaan jatkossakin, jos katsotaan, että näin saadaan hankkeeseen eurooppalaista lisäarvoa. Todellakin odotukset ovat varsin korkealla. Me teemme paljon enemmän alue- ja paikallistasolla kuin mitä hallituksissa ja valtiovarainministeriöissä tiedetäänkään tai ymmärretään. Ja tämä mainitsemani ohjekirja, joka laadittiin yhdessä Eurostatin kanssa, on todellakin hyödyllinen koska välttämättä tietoon pääsy ei aina ole ihan yksinkertainen asia, kun puhutaan rahoitusmenettelyistä. Ja tämä tietoon pääsy on hankalaa varsinkin alue- ja paikallis puhuttaessa ja on erittäin tärkeää, että PP tai muihin kumppanuksiin liittyvät epäselvyydet eh, ja, ja mahdolliset ennakkoluulot saadaan myöskin hoidettua pois. Meillä on huonojakin kokemuksia, mutta e, ei kuitenkaan auta tästä e, syyttää välineitä. On erittäin tärkeää, että ei jätetä paikallisia aluetason edustajia yksin. Birminghamista sitten e, voisin kertoa oikein hyvästä asiasta. Te mainitsitte tässä tämän sairaalahankkeen. No, en tiedä, mitä eh, sen johtajat eh, sanoisivat sitten, jos joudutaan rahoituksesta luopumaan, mutta kaiken kaikkiaan oikein hyvä asia. Ja parhaillaan keskustelemme juuri tämän tyyppistä kysymyksistä kaikkien jäsenmaiden kanssa. Ja toivottavasti, ja nyt vastaankin sitä viimeiseen kysymykseen, Brexitinkin jälkeen, eh, tai että se saadaan hoidettua järkevien neuvottelujen pohjalta, sillä ei ole kenenkään edun mukaista, ei alueen asukkaiden, ei kyseisen sairaalan, ei sairaalassa työskentelevän henkilökunnan, ei kenenkään etujen mukaista ole, eh, jos asioita ei hoideta järkevästi neuvotellen. Ja haasteet tietysti ovat suuret. Ja toimintamme jatkuminen yhdessä kuningaskunnassa on tärkeä asia. Totta kai se on osakkaana mukana nykyisellä. Ne meillä on hankkeita yhdistyneessä kuningaskunnassa, hyviäkin hankkeita, ja ne näyttävät taseessamme oikein hyviltä. Toivottavasti tähän ei tule notkahdusta, mutta on ymmärrettävä, että nykyisellään UK on EUn jäsen ja tämä pöytäkirja koskemattomuuteen liittyen soveltuu, mutta sitä ei sovelleta sitten Brexitin jälkeen, eli tähän liittyy tiettyjä oikeudellisia ongelmia, myöskin varojen turvaamiseen liittyviä ongelmia. Nämä eroneuvottelut ovat todella suuri asia herra Barnier tiimeinen ja herra Van Hofstad toivottavasti hoitavat oman kenttänsä mahdollisimman hyvin. Mutta todellakin nämä dimensiot ovat suuret ja vastapainotuksia tarvitaan tilanteen tasapainottamiseksi. Tässä ei puhuta pelkästään suurista omaisuuseristä UK, vaan myöskin siitä, että osakennusta puhuttaessa eh, puhutaan 16 prosentin osuudesta ja on katsottava, miten se hoidetaan sitten eh, eroamisen jälkeen. Ja sitten kaikki nämä eri kiintiöt, joissa UK on ollut mukana, miten ne hoidetaan. Eli tämä asia todellakin on sellainen, että se työllistää meitä varsin paljon tulevina vuosina. Ja en voi muuta kuin toivoa, että neuvottelut tullaan käymään hyvässä hengessä, jotta saadaan aikaan sellainen lopputulos, joka mahdollistaa hyvän yhteistyön yhdistyneen kuningaskunnan kanssa myös eron jälkeen. Eihän yhdistynyt kuningaskunta kartalta minnekään häviä. Sitten Greenwashin kysymyksestä teille on varsin tärkeää se, että kun rahoituspuolesta on päätetty, niin hanke ei siihen pääty, vaan me seuraamme sen kehitystä siihen saakka, kunnes eh, maksu on täysimääräisesti suoritettu. Ja siksi esimerkiksi UK osalta 2052 eh, on siis eh, tämä raja, jolloin umpeutui viimeinen hanke, eli ei tässä nyt ihan silmiä ummisteta. Ja investoijien ja toteuttajien tulee todellakin pitää kiinni niistä standardeista, eh, joihin on sitouduttu sopimuksen allekirjoittamisvaiheessa. Ja kaikkien sopimusosapuolten on todellakin noudatettava näitä sopimuksia ja sopimuksen sääntöjä, ja jos ei näin tehdä, niin sitten on mahdollisuus toimenpiteisiin ryhtyä. Toivottavasti nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Pahoittelen, että käytin vähän pitkiä puheenvuoroja ja puheaikani ylittyi, mutta halusin kuitenkin vastata huolella. Kiitokset, että tämä on hyvin hyödyllistä. Ja voin vakuuttaa, että parlamentti on täysin tietoinen sitä, miten tärkeää kaikki tämä on esimerkiksi ennen Brexit-neuvotteluita. Ja teemme parhaamme, jotta saamme aika tai että meillä on positiivinen rooli tässä prosessissa ja pysymme läheisessä yhteistyössä teidän ja teidän edustamanne äh, elimen kanssa. Ja päätämme tämän kokouksen. Nyt ja jatkamme jälleen kello kolme. Kiitos.